gentlemen, please take your seats. Arvoisat ihmiset, menkää nyt istumaan paikallenne. Meidän pitää hyväksyä esityslista. Wir haben Tagesordnungspunkt Nummer 1. Esityslistan kohta yksi esityslistan hyväksyminen. Hyvä. Sherkelin täytyy toisen kokouksen takia lähteä aikaisemmin. Hän pyytää, että käsittelisimme hänen mietintönsä ensimmäiseksi. Ilmeisesti ei. Ilmoituksia minulla ei ole, joten menemme sitten heti. Eli menemme esityslista kohtaan kuusi. Eli ähm, Schaaken mietintö, digitaalisen vapauden strategia EUn ulkopolitiikassa. Haluatteko sanoa jotain, rouva Schaake, ennen kuin tuomio langetetaan? Ette siis halua, joten äänestämme tästä. Wer ist? Tarkistus yksi. Tässä ensin siis suullinen tarkistus sittenkin. Suullinen tarkistus puolesta Ging. vastaan tyhjää hyväksytty. Tulemme kompromissi ykkösen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkist, kohta 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siten tulemme 25 tarkistuksen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Ja. Die Abstimmung ist Äänestys päättyy. 25, 32 hylätty. Suullinen tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tulemme tarkistuksen 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta. Siis koneellinen äänestys 33. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 34-23 hyväksytty. 34 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan. Toinen osa. Sehän oli toinen osa, eikö niin? Äänestys päättyy. 32-24 hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty luultavasti, mutta tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. 28.31. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta. Se oli 39. Tai tämä on 39 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 dafür. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 hyväksytty, 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Kompromissi kuusi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 40, aha, 50 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Suullinen tarkistus kolme puolesta vastaan ja hyväksytty. 51 raukeaa, 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tulemme sitten tarkistukseen 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Tämä oli tarkistus, joka tuli esittelijältä. Äänestys päättyy. 37.25 hyväksytty 62 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 63 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. äänestys päättyy mit 29 zu 24 angenommen. 29-24 hyväksytty, mutta kahdeksan ihmistä ei osallistunut äänestykseen. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 67 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tällä kertaa tilanne oli toisenlainen. Tarkoitatteko 67, eli tarkistamme sen koneellisesti. 67 tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60, 71 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 61. Anteeksi, 71. Äänestys päättyy. Hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää. Hyvä, hylätty, hyväksytty 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 66 hyväksytty, 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 78 puolesta 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 87 puolesta vastaan 87. Koneellinen äänestys. Äänestys päättyy. 31, 32, hylätty. Salafranca. Salafranca. Puheenjohtaja, haluaisin todeta, että äänestyskorttini on tulossa Äänestin tässä kielteisesti. Haluaisin, että otatte ääneni huomioon siihen asti, että korttini tulee siis äänestin vastaan. Se oli joka tapauksessa hylätty. No nyt se on sitten 31-33 äänin hylätty. That's your problem. No, it didn't work. Minä en äänestänyt, sanoo yksi edustaja. Tämä ei toiminut. Siinä tapauksessa se on 32-33 ja se on edelleenkin hylätty. 88. 88 puolesta vastaan hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tulemme 95 tarkistukseen. Anteeksi, 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hylätty 109 <clears throat> puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 111 puolesta vastaan tyhjää hylätty 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Se oli 113. Sitten tulemme 114 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tämä oli kaksoismurha. 15. 115 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 116 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 117 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty, 5 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 6 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti tarkistus yhdeksän. Äänestys päättyy.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 Äänestys päättyy. 36, 23. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 4 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Jetzt haben wir die Stellungnahme von Inta. Sitten Inta, lausunto. Inta yksi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Inta kaksi, Inta kolme puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Inta viisi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Inta kuusi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Inta 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 12 puolesta Tämä vain toinen osa siis. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestämme kokonaan tästä asiakirjasta koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Koska herra Salafrankakin on äänestää puolesta, Tämä on hyväksytty äänillä 56, 0 ja 5 tyhjää. Sydämelliset onnittelut, kollega. Nyt voitte lentää oikein siivin seuraavaan kokoukseenne. Sitten tulemme esityslista kohtaan kolme, joka on Tavarsin mietintö. Onko siihen puheenvuoropyyntöjä? Ei. Siten menemme äänestykseen. EUn ihmisoikeusstrategian tarkistaminen on tässä kyseessä. Ada. Ja, Antaa 36 dafür. 36 puolesta vastaan Koneellinen äänestys 36. Äänestys päättyy. 48.8 hyväksytty. DV1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä nyt koskee kovasti, että 43 meni sitten pois. 44 nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. 45. Äänestys päättyy. 27.36 hylätty, 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty samalla enemmistöllä. Sitten 48 puolesta. 48 on siis seuraava. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV3 puolesta. Herra Tavares, olkaa hyvä. From, from the debate that we had... Keskustelusta, jota käymme eilen, minulla oli positiivinen tunne DV-tarkistusten suhteen, ja minulla ei sellainen tunne, ettei mikään poliittinen ryhmä vastustanut tätä, joten ehdotan, että äänestämme äh, kerralla kaikista DV-tarkistuksista, ellei mikään ryhmä vastusta, tämä säästäisi meiltä aikaa. Koskeeko tämä kaikkia DV-tarkistuksia vain pelkästään tätä? Voimmeko me äänestää kaikista DV-tarkistuksista yhtenä ryhmänä? Kuka kannattaa yhtenä ryhmänä äänestämistä? Mitä vastustusta ei tietääkseni ole mi- mihinkään näihin tarkistuksiin liittyen? Eikö näin ole? Äänestän tässä ryhmänä näistä. Deve 12, is it possible? Voimmeko äänestää DV2-DV12 yhtenä ryhmänä? Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. DV4 moni äänesti sitä vastaan, mutta silti enemmistö kannattaa. Let's vote on Deve 4 extra. Äänestetään Deve nelosesta vielä erikseen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 49. 49 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 51 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 1 puolesta niin? Kiitoksia puheenjohtaja. Ryhmäni varjoesittelijä on tällä hetkellä äänestämässä Libe-valiokunnassa. Hän vastustaa tätä suullista tarkistusta. Sama pätee suulliseen tarkistukseen numero kaksi. Kiitoksia. Eh, Tavares. Tavares, olkaa. President, uh, well, I... Kyllä herra puheenjohtaja, meillä oli EPM-varjo esittelijä kollega Kilkauden kanssa kokoustana aamuna. Ja hän sanoi, että EPP vastustaa sitä tarkistusta, mutta ei tarkistuksen esittämistä vastaan. Kaikki ryhmät esittävät oman suullisen tarkistuksensa ja luonnollisesti esittelijänä minä hyväksyin EPPn suullisen tarkistuksen. Tekniseltä kannalta mielestäni meidän tulisi luonnollisesti äänestää tästä tarkistuksesta. Haluaisin vain korostaa, sillä nämä kolme tarkistusta koskettavat pakolaisia. Haluaisin korostaa siis sitä, että emme halua laajentaa pakolaisen määritelmää. Tämä on hyvin täsmällinen pakolaisen määritelmä, josta me puhumme. Kyseessä ovat vain henkilöt, joilla on ö, äh, olemassa YK pakolaisjärjestön ö, ähm, henkilökortti. Eli tämä on hyvin rajattu määritelmä. Äh, Herr Salafranca. Salafranca. señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskonpa, että valiokunnan jäsenet aivan täysin tietävät, että vastustan yleensä ottaen sitä, että ryhmät vastustaisivat suullisia tarkistuksia. Olen puhunut varjoesittelijän kanssa. Hän vastustaa näiden kahden suullisen tarkistuksen esittämistä, jos äänestämme tästä kolmosesta. Tiedämme, että häveämme sen, mutta sain ryhmältä tämän tiedon, joten ryhmäni todella vastustaa suullisen tarkistuksen numero yksi ja kaksi. Anteeksi, herra puheenjohtaja. Kyllä minä kuunnetan tätä tietoa, jota saamme kollega Salafrankalta, mutta tämän aamun tieto vahvisti sen, että kompromissi oli olemassa. Minä hyväksyn myöskin esittelijänä EPPn tarkistukset ja minä haluaisin saada sihteeristöltä tietoa siitä, voiko poliittinen ryhmä vastustaa suullisen tarkistuksen esittämistä suullisen tarkistuksen, joka tulee esittelijältä. Minun tietääkseni me emme voi vastustaa suullisia tarkistuksia, jotka tulevat yksittäisiltä jäseniltä ja täysistunnossa 40 jäseneltä, mutta haluaisin sihteeristöltä tähän täsmennyksen. Minun täytyy nyt käyttää sääntöjä. En tiedä, mitä varoesittelijät ovat keskenään sopineet, mutta jos kaikki ryhmät täällä nostavat vastalauseen, niin silloin suullinen tarkistus raukeaa. Se sanotaan säännöissä ihan selvästi. Ja kun EPP-ryhmä tässä kohtaa näin tätä pyytää, niin minulle tämä asia on loppuun käsitelty. Eli tätä voidaan sitten normaalisti, romaarina tarkistuksena tuoda esille täysistunnossa. Indeed say that. Anteeksi, minä haluaisin varmistuksen siihen, että säännössä todellakin sanotaan näin. Well, then I would like, uh, I would like to leave it registered in the haluaisin, että pöytäkirjan kirjataan, että tämä on saavutetun kompromissin kumoaminen, sellaisen kompromissin, joka saavutettiin vain muutama tunti sitten, eikä esittelijä ole ilmoitettu mitään. Tämä on melko hämmästyttävää. Sprache nicht aktenkundig hier Abstimmung gemacht werden. Täällä ei voida nyt sitten ö, paikan päällä muutella näitä. Jokainen ryhmä voi sopia keskenään mitä vaan, voi vaihtaa plussan miinukseen tai tunnustaa jotain. Nämä voivat olla hyviä tai huonoja asioita esittelijän mielestä, mutta tässä asiassa säännöt ovat aivan selvät ja ö, tullisia tarkistuksiahan sallitaan vain silloin, kun ollaan yhtä mieltä siitä, että niitä voidaan esittää. Tämä Tällä on tarkoitus myös suojata sitä, että kuka tahansa ei voi tulla esittämään mielimäärin suullisia tarkistuksia ilman, että on, hänellä on enemmistö takanaan tämän tarkistuksen esittämiseen. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 Kraukea 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 58 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut selvä. Oliko se hyväksytty? No? Salafranca. Salafranca, olkaa No. angenommen. Tämä oli hyväksytty. Eikö? No sitten tarkistamme koneellisesti. 58. Die Abstimmung ist... Äänestys päättyy. Kolmekymmentäyksi, kolmekymmentäkaksi. Hylätty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta. Hei, nyt minä pyytäisin, että jokainen nostaa käden kunnolla ylös äänestyksessä. Tämähän on ihan pelkkää arvioimista, kun puolet kollegoista ei äänestä ollenkaan tai ei osoita sitä selvästi. Äänestys päättyy. 33-21 hyväksytty. Jos kolme kertaa se, joka kolme kertaa vaatii koneellista tarkistusta, perusteettomasti joutuu tarjoamaan kaikille kierroksen. Tässä on yksi sääntö, joka tähän nyt tuodaan. Ich rufe ja nicht schick. Minähän näitä koneellisia tarkistuksia vaadi. Für den Vorsitzenden. Und Sekretariat, natürlich. No niin, sihteeristö hän tässä on takana. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. tv 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV4 tai DV5 tuossa pitäisi olla. Eli DV5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Luulen, että hylätty. Tarkistus 71. Äänestys päättyy. 27.36. Hylätty. 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 ja 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tv 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää Tarkistamme koneellisesti. 81. Äänestys päättyy. 33-29 hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tulemme 85, anteeksi 84 puolesta. Meidän unohtaa tämän avaintarkistuksen vastaan. Tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. TV9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksankymmentäyhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty puolesta, suullinen tarkistus kaksi puolesta vasta. No, señor presidente, mi grupo objeta como... Niin, puheenjohtaja, niin kuin sanoin, ryhmäni vastustaa suullisesta tarkistusta kaksi. Se ei päde suulliseen tarkistukseen numero kolme. Kiitos. 91 dafür. 91 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 95 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106, 107 ja 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkastus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tulemme tarkistukseen 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta. Oliko 130 hyväksytty, kysyi jäsen. 130, 130 niin? oli hyväksytty, puheenjohtaja vahvistaa. Koneellinen tarkistus 130. We haven't done it yet. Hmm? Emme ole tehneet sitä vielä. 130. Okay. 130. Okay. One more, Mrs. 130. 130 koneellinen tarkistus. Äänestys päättyy. 32-26 hyväksytty. 131 puolesta vastaan tyhjää ei ollut selvää. Äänestäkää vielä uudestaan. Ei koneellisesti, vaan nostamalla käsiä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tulemme kompromissiin 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyh... No, oliko se nyt puolesta vai vastaan? Hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18, siis kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta. Aha, tämä onkin vain espanjankielistä versiota koskeva. Kaksi ja kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä ja seitsemän puolesta vastaan hyväksytty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koneellinen äänestys koko tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 59 04 tyhjää. Hyväksytty. Herzlichen Glückwunsch, Herr Sydämelliset onnittelut kollegalle. Tavares. Uh, uh, Anteeksi puheenjohtaja, niin kollegat aivan lyhyesti. Meillä oli tämä suullisten tarkistuksen incidentti niin kolmen osalta luen osan tarkistuksesta kaksi, jossa korostetaan YK tarpeita mainita ihmisoikeusvaatimukset, jotka liittyvät EU-jäsenvaltioihin ja muihin valtioihin. Niin edelleen haluaisin vain sanoa kollegoille, jotka olivat yllättyneitä EPPn vastustukseen niistä äänestämisessä, joka rikkoi sopimusta jonka olimme tehneet. Halusin, että tietäisitte, mitkä nämä kysymykset olivat. Gracias, señor presidente. Eh, como he dicho en otro... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten sanoin aikaisemmin, niin, niin minusta ei ole sopivaa, että tässä valiokunnassa vastustetaan suullisten tarkistusten esittämistä, mutta haluaisin sanoa jäsenille, että ryhmäni on valmis sitoutumaan yleiseen sopimukseen. Voimme keskustella siitä laajennetussa työvaliokunnassa niin, että kukaan, mikään ryhmä ei vastustaisi suullisia tarkistuksia. Minun poliittinen ryhmäni ei ollut tämän suullisen tarkistuksen vastustuksen alkuperä. Jos kaikki ryhmät pitävät tästä sopimuksesta kiinni, niin oma ryhmäni ensimmäisenä sitä kunnioittaa niin kuin näin. No mutta herra Tavares, jos täällä on nolla ääntä vastaan, niin pitäisi olla kärsivällinen ja hyvin kohtuullinen ja kiitollinen koko valiokuntaa kohtaan. Minä en ainakaan ole koskaan saanut yhtään eh, mietintöä läpi ilman vastaääniä. Wir kommen jetzt Donkis. zu Herrn Donskis. Nyt tulemme sitten herra Donskisin ihmisoikeusraportti raporttiin, tai siis mietintöön, EUn vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2011 ja Euroopan unionin toiminta tällä elällä. Tässä tarvitsemme paljon kärsivällisyyttä. No niin, homma lähtee käyntiin. 60 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 61 puolesta vastaan tyhjää. 61 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää ei ole selvä. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää koneellinen äänestys 69. yhdeksän äänestys juuri päättyi. 41, 17 hyväksytty, 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Fem viitonen puolesta vastaan tyhjää hylätty, 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 73 puolesta vastaan Tämä ei ole selvää. Koneellinen äänestys 73. Osallistukaa nyt selvästi näihin äänestyksiin. Ja. Voisitteko osoittaa selvästi kantanne, että pääsemme eteenpäin? 73. Bitte nochmal an den teilzunehmen. Osallistukaa äänestyksiin. Menee helpommin ja nopeammin. Äänestys päättyy.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 hyväksytty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta 79 tarkistamme koneellisesti 79. Tämä oli nyt kolmas kerta teillä. Austritumaa. Äänestys päättyy. 23.34 hylätty. 80 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 90 puolesta

vastaan tyhjää hyväksytty 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 100 ja 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 ja 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 114-116 kaikissa sama varjo kirjoittaja puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 130 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 131 puolesta vastaan tyhjää hylätty 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 136 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 137, anteeksi hylätty siis 136, 137 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. 137. Äänestys päättyy. 47.9. Tiukkaasti hyväksytty.

vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 152 puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puol- kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 154 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 59 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. FEM 11 puolesta vastaan. Vielä uudestaan puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 162 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty 163 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 164 puolesta vastaan tyhjää, hylä, hyväksytty. Äänestyvätkö? Äänestys päättyy. 21.31 hylätty. Minä saan sinut vielä kiinni, tyttöseni. 165 puolesta vastaan. Koneellisesti tarkistamme. Hyväksytty. Anna pitää aina peukaloaan liian pitkään ylhäällä, Siksi minä en tiedä, ovatko sosiaalidemokraatit äänestäneet kyllä vai ei. No joka tapauksessa 46.8. Mikäs tarkistus 164 oli tämä? ei vaan Gomez, 165. Eli siitä äänestimme juuri, ja se oli siis hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, anteeksi hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 168 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 169 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 170 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tulemme kohtaan 175, tarkistus 175 Kompromissi seitsemän. Äänestys alkaa. Kompromissi 7. Kompromissi 7. Kompromissi 7 on siis menossa. Äänestys päättyy. 31.24 hyväksytty. 76 mm, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 180 Miten liberaalit äänestivät puolesta? he äänestivät vastaan. Täytyy hieman hidastaa tahtia. Äänestys päättyy. Hylätty. 181 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytystä 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 188 puolesta vastaan tyhjää vielä kerran, 188 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 189 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 190 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 191 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. FEM 9 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. FEM 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. FEM 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 193 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 196 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 197 puolesta vastaan, vastaan. A, se raukeakin. 198 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 203 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 204 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 205 puolesta vastaan tyhjä, hylätty, 206 hetkinen, 207 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 208 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 209 puolesta vastaan, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 210 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 211 puolesta anteeksi 211 niin puolesta vastaan tyhjää hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. FEM 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Otetaanpa uusiksi. Mitä liberaalit äänestivät, kyllä vai ei? Tarkistamme koneellisesti. 215. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 30-26 hyväksytty. Puol 2014 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 216 puolesta vastaan. No, mitä kumpaa te nyt siellä oikein tarkoitatte? Puolesta. Aha. Me olemme tässä jo vastaan äänissä menossa. Kun te nostatte peukaloa ja äänestätte vastaan, niin se on vähän monimutkaista minun katsoa, että kumpa miltä te nyt oikein olette. ...2016 hyväksytty, DV7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 221 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 puolesta tyhjää puolesta vastaan tyhjää hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 230 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 231 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 10 puolesta vastaan. Arvoisa esittelijä. Kompromissi. Kompromissi 10. Haluaisin vastustaa suullista tarkistusta. Siis vastustaa. It's an oral amendment by whom? By EPP. Äänestämme kompromissista 10 ilman suullista tarkistusta puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 10 ilman suullista tarkistusta 235 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. FEM 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää uudelleen. 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 200, anteeksi, 243 puolesta vastaan tyhjää. Sosiaalidemokraatit Puolesta olitteko? No sitten se oli hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 ja 254 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12. Kompromissi 12. Olkaa hyvä, herra esit- uh, yes, Mr. Chairman, thank you very much. Kyllä, kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin esittää suullisen tarkistuksen sanojen suomalais-ruotsalainen yritys sijaan haluaisimme vaihtaa tämän muotoilun Euroopan unioniin, unionissa sijaitseva yritys. Hmm? Ja sagen Sie mir doch einfach. Das ändern, EU-based, zu den Kompromissänderungen. Will er das raushaben oder drin haben? Äh, ersetzen Swedish mit EU-based. Swedish? Ja, instead of Swedish company, say the EU-based company. Ah. Okay. Er möchte konkreter werden. Hm. Okay. Wer ist für Kuka kannattaa kompromissia 12 tämän suullisen tarkistuksen kerran vastaan? Tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Kompromissi 13 uudestaan puol- äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Joku täällä nyt mättää tänään. Seuraavaksi 253. 256 no, anteeksi. kolme on siis seuraava. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 256 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 260 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 261 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 265 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 266 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 268 puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 269 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 270 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 271 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 272 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 273 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 275 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 280 puolesta. Nämä äänestetään yhdessä. Ne olivat yhdessä. Sitten 276 puolesta vastaan. 276 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 277 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 278 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 279 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 281 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 dafür. 283 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 284 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 287 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 288 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 289 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 290 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 291 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 292 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ole selvä vai oliko se hylätty? 293 puolesta vastaan tyhjää. Olitteko te tämän puolella? Okei. Hyväksytty. TV8 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 296 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 295 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 29 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 300 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 301 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 302 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 303 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 304 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 309 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 305 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 306 puolesta. Bitte? Mr. Tökes. Mr. Tökes, bitte sehr. Und you reject your oral amendment. This, there is an oral amendment. On suullinen tarkistus. About climate joka käsittelee ilmastopakolaisia. Me ehdotamme, että sen sijaan, että tuettaisiin ilmastopakolaismääritelmän oikeudellista tukemista, me muotoilisimme tämän seuraavalla tavalla. Pyydetään komissiota ja neuvostoa tarkastelemaan ilmastopakolaisuuden käsitettä. Kiitoksia. Sitä vastuuta jota on mennyt. Sitten 306 ilman suullista tarkistusta puolesta vastaan. tyhjä Hyväksytty. 307 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 308 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 310 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. 311 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hylätty. FEM 13 puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. 312 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sosialistit sanoivat kyllä, he äänestivät tämän puolesta, vaikka ehkä ajattelevat muuta, mutta äänestivät kuitenkin kyllä. 312. Koneäänestys. Ja. abgelehnt. Mit Hylätty. 26 vastaan, 24 puolesta, 313 puolesta vastaan, tyhjiä. Hylätty. 314 puolesta vastaan, tyhjiä. Hylätty. 315 puolesta vastaan, tyhjiä. Hylätty. 316 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 317 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 318 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 319 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3.20 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 3.27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3.25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 326 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 328 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 329 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 330 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 331 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 334 kolme neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kolme kolme viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, ja sydänvaliokunta yhdessä koko, yhtenä kokonaisuutena. Käykö tämä? Suljetaan pois seiska. 2, 4, 6, 8, 10. Nämä ku, puolesta. Va, puolesta. Neljä. Siis ilman nelosta ja 16, sanoo puheenjohtaja. FEM 2 puolesta vastaan. Hyväksytty. Sosialistit tukivat tätä. Tarkistamme FEM 2. Nein, der hat früher mit Ja gezeigt. Jetzt zeigt er mit Nein. Zumachen. Abgelehnt. Äänestys päättyy, hylätty. FEM 4 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. FEM 7 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. FEM 6 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. FEM 8 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. FEM 10 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. FEM 16 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 336 puolesta vastaan hyväksytty. 338 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 337 sanoo puheenjohtaja. 337 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Ich weiß, dass es per Definition nicht möglich Tiedän kyllä, että määritelmän mukaisesti on mahdotonta, että Peterlen tarkistus hylättäisi, mutta näin tässä nyt kävi 339 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 340 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 341 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 3 4 3 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 344 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3, 4, 6 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 3, 4, 7 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 3, 4, 8 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Suullinen tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3, hetkinen kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kolme viisi neljä puolesta vastaan tyhjiä hylätty. kolme viisi kahdeksan puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Sitten 360 raukeaa, jos kompromissi 18 hyväksytty, siis eteenpäin 363 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 364 pu- ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. Toinen osa sitten 365 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 3 kuusi kuusi kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan, tyhjiä, hyväksytty. kolme kuusi kahdeksan puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromiss 19 müssen wir jetzt, ne? Kompromissi 19, eikö vain? Kolme seitsemänkymmentä puolesta. 370 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kompromissi 19 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 375 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 376 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 378 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 379 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 380 puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. kahdeksan kaksi puolesta vastaan tyhjiä, hylätty. yksi puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjiä, hyväksytty. kolme 85 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 387 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 388 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 389 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 390 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 391 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 392 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty 393 puolesta vastaan tyhjä hylätty 394 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 395 puolesta vastaan tyhjä hylätty 396 puolesta vastaan tyhjiä hylätty 3, 97 raukea 3, 98 puolesta vastaan tyhjiä hylätty. 401 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 402 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 403 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 404 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 30 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 22, sanoo puheenjohtaja, luultavasti 22 tarkoitetaan. 37 puolesta vastaan hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 51 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjä, hylätty hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Fem 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Fem 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Fem 19 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Fem 20 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Fem 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Sitten kakkonen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. FEM 22 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. Neljä puolesta vastaan. Uudestaan neljä puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Viisi puolesta vastaan. Tyhjä no, hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 16 puolesta vastaan hylätty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. FEM 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. FEM 26 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20 raukeaa. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hylätty jälleen. Koneellinen äänestys, loppuäänestys.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 edustaja Peterlen lausuntoon. Yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi kolme puolesta vastaan tyhjä hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Loppuäänestys puolesta äänestys on nyt päättynyt. 50 puolesta yksi vastaan hyväksytty. Onnittelut. Sitten Sarius Volskin esitys, kompromissi 2 hyväksytty, 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan hyväksytty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 21 puolesta 22 puheenjohtaja korjaa puolesta vastaan tyhjä 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 on virheellinen. 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 35 puu, puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. geschlossen. Die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. Bravo. 41 zu 2 zu 6. Herzlichen 41 puolesta kaksi vastaan kuusi tyhjää onnittelut. In Gesamtabstimmung hinkriegen. Tänään oli hyviä enemmistöjä, suuria enemmistöjä. Nyt siirrymme kohtaan yhdeksän, koska komission jäsen on jo paikalla. Meillä on yhteiskokous kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa. Servus. No, say servus. Yeah, servus. Uh, but only the Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, Platz zu... No niin, käykää hän istumaan, niin pääsemme aloittamaan. Olen iloinen siitä, että meillä on komission jäsen Georgieva täällä paikalla. Hän vastustaa, anteeksi, edustaa kriisinhallintatoimia kansainvälistä yhteistyötä, humanitaarista apua ja kriisinhallintatoimia liittyen Syyrian kriisiin ja Syyrian ympärillä käytävän kriisiin. Me tiedämme kaikki, että eivät pelkästään sisällissotatoimet ole tärkeitä, vaan myös asialla on laajempi kantavuus. Tämä eri, on eri, Syyrian sisällä on erittäin suuria humanitaarisia ongelmia ja on hyvin vaikea saada sinne turvallisuustilanteen vuoksi humanitaarista apua perille ja pakolaistilanne ö, Turkissa erityisesti, myös Jordaniassa, joka usein uno, mikä usein unohdetaan, ö, ovat vaikeita, mutta myös Libanonissa olosuhteet ovat vaikeat ja, ja säteilyvaikutuksia on. Ja Irakkin on mukana tässä kuviossa. Olen iloinen siitä, että rouva komission jäsen on ilmaissut valmiutensa tulla tänne lausumaan käsityksiä aiheesta ja meillähän on velvollisuus auttaa, se on selvä asia. komission jäsen, olen iloinen siitä, että te tulette kertomaan teille, miten me voimme auttaa, miten te ajattelette meidän voivan auttaa. Ja Tämä käydään siis yhdessä kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa. Toivotan siis Deven kollegat tervetulleeksi ja rouva Jolie kohta sitten ottaa puheenjohtajuuden käsinsä, koska minun täytyy ihan pian lähteä, niin annankin sitten puheenjohtajuuden hänelle. Olkaapa hyvä. Donc un grand merci à notre commissaire. Haluaisin kiittää humanitaarista avusta vastaavaa komission jäsentä siitä, että hän on tullut tänne puhumaan meille tästä valtavan vakavasta kriisistä, jossa, kriisi, jossa Syyria tällä hetkellä on. Yli 30 000 kuolemantapausta, yli 206, 275 000 henkeä on jo lähtenyt Syyriasta. he ovat nyt Tyrki, Turkissa, leireillä Libanonissa, Jordaniassa ja Irakissa. Nyt todella haluaisimme kuulla, mihin toimiin EU on ryhtynyt varmistaakseen näiden pakolaisten turvallisuuden. Libanonissa ja Jordaniassa maat ovat itsekin vaarassa horjua, joten nyt minulla on ilo antaa teille puheenvuoro, hyvä komission jäsen. Merci, madame la présidente. Merci, monsieur le président. Äh, kiitoksia, herra rouva puheenjohtaja. Olen hyvin kiitollinen mahdollisuudesta kertoa teille tässä valiokuntien yhteiskokouksessa tänään humanitaarisesta tilanteesta Syyriassa ja siitä, mitä me teemme tulevaisuuden eteen. 21 kuukautta konfliktia on kulunut, mitään poliittista ratkaisua ei ole näkyvillä eikä taistelun päätöstäkään. Talvi lähenee nopeasti ja humanitaarinen kriisi on nyt muuttumassa pahasta hirvittäväksi. Kuten Rova Jolie sanoo, yli 30 000 ihmistä on kuollut, yli 2,5 miljoonaa, ja tämä on varmastikin aliarvioitu luku. Tarvitsee humanitaarista apua maan sisällä, ja 1,2 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa siirtymään maan sisällä maan sisällä siirtyneiden henkilöiden määrä tarkoittaa myöskin sitä, että julkiset rakennukset, kuten koulut, ovat nyt majoituspaikkoina. Heille yli 600 koulua on väliaikaisena majoituspaikkana ihmisille, jotka ovat paineet kodeistaan. Meillä on 500 äh, 000 palestinalaista pakolaista Syyrian sisällä ja valitettavasti, kuten olemme viime päivinä nähneet, heidät vedetään konfliktin mukaan. Meillä on myöskin lähes 100 000 irakilaista pakolaista Syyriassa. Heidän tilanteensa Syyriassa, näiden pakolaisten tilanne Syyriassa on erityisen vaikea, sillä heillä ei ole mitään yhteiskunnallista verkostoa, johon he voisivat nojata, jolta saada apua. Rekisteröityneiden pakolaisten määrä Turkissa, Libanonissa, Jordaniassa on yli 382 000 ja ainakin yhtä paljon tai enemmänkin pakolaisia elää näissä maissa perheidensä ja ystäviensä kanssa epävirallisesti. Me olemme nähneet nopean väkivallan kasvun viime kesän jälkeen, sen jälkeen kun kansainvälinen punaisen ristin komitea määritteli tilanteen sisällissodaksi. Ja se, mikä on erityisen hirvittävää, on se, että elokuusta lähtien hallitus on käyttänyt sotilaallisia keinoja vahvaa tulitusta ja ilmavoimia siviilijoukkoja vastaan. He ovat valinneet käyttää tätä ylivoimaista voimaansa. Ja tämä aiheuttaa urbanilla alueella tietenkin sen, että siviiliuhrien määrä nousee dramaattisesti. Kun vierailin erässä turkkilaisessa pakonaisreilissä Kilisin leirissä, kesäkuussa siellä oli 20 000, Turkissa oli 20 000 pakolaista, heinäkuussa heitä oli 30 000 ja tällä hetkellä heitä on yli 110 000. Me ennustamme valitettavasti, että tämän vuoden loppuun mennessä pakolaisten määrä naapurustoalueella voisi ylittää 700 000. Kyseessä on hyvin äh, epävakaa alue. Tämä aiheuttaa luonnollisesti riskin, että konflikti leviää Syyriasta naapurimaihin. Mitä Euroopan unioni sitten tekee näiden tämän hirvittävän konfliktin uhrien kärsimysten lievittämiseksi. Meillä on kaksi tapaa. Meillä on humanitaarista apua, me koordinoimme avustustoimia ja meillä on vahva rooli tämän konfliktin uhrien auttamisessa. Rahoituksen suhteen jäsenmaat ja komissio yhdessä kollektiivisesti ovat kaikkein suurin humanitaarisen avun tarjoaja. Me olemme tarjonneet 250 miljoonaa euroa apua tästä. 119 miljoonaa on komission 96 miljoonaa on minun pääosastoni humanitaarisen avun pääosaston ja loppu tulee naapurusto- ja vakausinstrumenteista. Me olemme harjoittaneet tätä tukea koordinoidusti. Tämä on vastaan 46 prosenttia YK rekisteröimästä humanitaarisesta avusta. Me olemme myöskin kaksi kertaa aloittaneet siviiliväestön suojamekanismin ensin kesällä Turkissa ja sitten Jordaniassa syyskuussa. Koordinoinnin suhteen me luonnollisesti ensin koordinoimme toimintaa kotona. Ulkosuhdehallinnon kanssa pohdimme sitä, mitä voisimme tehdä Euroopan naapurustovälineen kautta ja sitä, mitä jäsenmaat voisivat tehdä, mutta mikä vielä tärkeämpää, me olemme olleet hyvin aktiivisia rakentamassa yhtä pitävämpää vastausta tähän kriisiin kansainvälisellä tasolla. Ähm, Arabiliikan ja YK edustajien kanssa me olemme luoneet niin kutsutun Syyrian humanitaarisen avun foorumin, joka tuo kaikki toimijat yhteen Venäjän, Kiinan ja Syyrian mukaan lukien. Me keskustelemme tällä foorumilla humanitaarisesta avusta ja siitä, mitä voisimme tehdä ihmisten hädän lieventämiseksi. Tämä foorumi on kokoontunut viisi kertaa. Seuraava kokous on 9. marraskuuta. Me myöskin olemme järjestäneet omien kumppaneidemme kanssa viikoittaisia koordinointikokouksia. Tilanne kehittyy jatkuvasti ja meidän täytyy voida yhdessä reagoida mahdollisimman hyvin siihen. Kolmas asia. Meillä on ollut hyvin vahva rooli sen asian ajamisessa, että poliittisen ratkaisun puuttuessa humanitaarinen apu on ainut tapa, jolla me voimme moraalisesti tukia ihmisiä pääsemään tästä kriisistä yli humanitaarisen avun henkilöstön tukemisen ja myöskin äh, humanitaaristen järjestöjen tukemisen alalla. Valitettavasti me emme ole vielä tilanteessa, jossa globaalisesti kiinnittäisiin suurta huomiota siihen, että äm, sotatilanteessakin on olemassa laki, jota tulee kunnioittaa. Me olemme antaneet vahvan esimerkin siitä, kuinka olla puolueettomia, neutraaleja. Ja haluaisin nyt puhua siitä, mitä me olemme saaneet tämän rahoituksen koordinoinnin ja sitomuksen kautta aikaan. Me tarjoamme ruoka-apua 1,5 miljoonalle henkilölle Syyrian sisällä tällä hetkellä, ähm, hätäapu, ähm, lääketieteellistä apua, ja me olemme alkaneet jakaa telttoja, peitteitä, keittovälineitä kriisin koskettamalle väestölle Syyrian sisällä. Me olemme jakaneet teille kartan. On erittäin tärkeää tarkastella tätä, koska tästä tulee ilmi se, mitä me tarkalleen ottaen teemme. Noin puoli, puolet tästä avusta menee hallituksen äh, alueille ja puolet kapinallisten vallassa oleville alueille vaikka tilanne kehittyy jatkuvasti. On hyvin tärkeää huomata se, että meidän sitoumuksemme ja meidän roolimme on antanut YK-toiminnalle tilaa ja myöskin kansalaisjärjestöjen toiminnalle tilaa. Ensimmäisten kuukausien aikana vain äh, kansainvälisen punaisen ristin komitea ja punainen puolikuu Syyriassa saivat antaa humanitaarista apua. Tällä hetkellä kaikki tärkeimmät YK-järjestöt ovat saaneet luvan toimia Syyrian sisällä ja meillä on kahdeksan kansainvälistä kansalaisjärjestöä, joissa seitsemän on eurooppalaista, jolla on lupa toimia Syyrian sisällä. Meillä on yli 4000 humanitaarista aputyöntekijää joista sata on kansainvälisiä ja loput paikallisia. Ja he ovat henkilöitä, jotka valvovat eurooppalaisen avun perille menemistä ja toimeenpanoa. Tällä kartalla te näette, missä me teemme mitä ja kenen kanssa. Tämän lisäksi olemme onnistuneet saamaan Syyrian hallitukselta luvan 90 paikallisjärjestölle toimia kumppaneina humanitaarisen avun jakamisessa. Tämä on erittäin tärkeää, sillä sellaiset tahot, jotka mielletään hallituksen äh, kanssa toimiviksi eivät voi vaikuttaa kaikilla alueilla. Me olemme tämän tunnistaneet ja hallitus, Syyrian hallitus myöskin. Sy- Syyriassa nuoret ovat erittäin vahvoja toiminnassa. Nuorisojärjestöt ovat meidän kaikkien paras välineemme saada apua sitä tarvitseville alueille. 60 prosenttia avusta menee Syyrian sisälle, 40 prosenttia on suunnattu naapurimaihin. Erityisesti Jordaniaan ja Libanoniin. Olemme hyvin vahvasti sitä mieltä, että nämä maat tarvitsevat apua, jotta voivat kantaa tämän konfliktin aiheuttaman taakan väestölle. Me olemme myöskin antaneet hiukan tukea Turkille. Ei ollut mahdollista laajentaa aputoimia Turkissa, sillä avustusjärjestöt Turkissa ovat periaatteessa hallituksen alaisia järjestöjä. Meillä ei ole lupaa antaa avustusvaroja hallituksille, mutta Turkki on tehnyt erittäin hyvää työtä kärsineen väestön auttamisessa, mutta kyseessä on tietenkin myös maa, jossa resursseja on enemmän kuin Libanonissa tai Jordaniassa, joten meistä tuntuu, että meidän prioriteettimme ovat tällä hetkellä oikeat. Mitä sitten teemme seuraavaksi? Olipa tuleva tilanne minkälainen tahansa, me tiedämme, että humanitaarisen avun tarve tulee olemaan korkea melko pitkän aikaa. Olipa sitten tilanne sellainen, että taistelu jatkuu, kuten se on nyt ollut käynnissä, tai levisipä kriisi sitten naapurustoalueelle. Tämä on hyvin pelottava tilanne, mahdollisuus, joka ei ole poissuljettu tällä hetkellä tai syntyypä sitten poliittinen ratkaisu maan sisällä ja taistelu päättyy. Joka tapauksessa kriisivaikutus on ollut niin suuri jo tähän mennessä, että tapahtuu mitä tahansa, meidän täytyy tarjota apua tulevaisuudessakin. Tietenkin me pyrimme pohtimaan, mikä olisi sellainen suuren riskitason tilanne, jota vastaan meidän tulisi valmistautua. Meidän ensi vuoden suunnitelmamme ovat samalla linjoilla tämän vuoden toiminnan kanssa. Me ö, ähm, oletamme, että tulemme olemaan äh, rahoituksessa tärkeänä toimijana. Meillä on kolme suurta huolta tulevien kuukausien suhteen. Yksi on se vakava ongelma, joka meillä on ö, äh, pääsyn suhteen, kun pyrimme pääsemään auttamaan ihmisiä ja kun taistelut siirtyvät nopeasti paikasta toiseen. Välillä me olemme tilanteessa, jossa emme pääse toimittamaan apua ja tämän vuoksi olisi niin tärkeää jatkaa painostusta molemmille puolille, jotta molemmat puolet kunnioittaisivat sodan lakeja. Toisekseen meitä huolestuttaa rahoituksen taso. Tällä hetkellä YKn toiminnasta vain puolet alueella on rahoitettu ja me olemme nyt vedonneet Venäjään ja Kiinaan, jotta ne tulisivat mukaan rahoittamaan avustustyötä. Uskomme hyvin vahvasti, että ainut tapa päättää väestön kärsimys on löytää poliittinen ratkaisu. Niin kauan kuin tähän tilanteeseen ei ole päästy, ainut mahdollisuus on jatkaa avun tarjoamista väestölle, mutta meidän on saatava aikaan foorumi, jolla ratkaisu Syyriassa voitaisiin löytää. Nyt voisin tarkastella sitä, kuinka alueelle pääsyä voitaisiin laajentaa. Meillä on ollut kolme ehdotusta. Yksi koskettaa humanitaarisen avun käytäviä, toinen puskurialueita ja kolmas rajat ylittävän humanitaarisen avun kasvattamista. Äh, humanitaarisen avun käytävät, jos tarkastelette tätä karttaa, mihin me voisimme käytäviä luoda, miltä alueelta, millä alueella ja kuka näitä käytäviä sitten suojelisi, kun meillä ei ole YK turvallisuusneuvoston päätöstä, kuka voisi näitä käytäviä suojella ja kuinka me voisimme tietää, että näitä humanitaarisen avun käytäviä käyttäisiin vain avun tarjoamiseen eikä esimerkiksi aseiden kuljettamiseen. Tilanne on samanlainen puskurialueiden suhteen. Kuka suojelisi puskurialueita, kuinka me tiedämme, että niitä käytetään vain soveliaisiin tarkoituksiin? Ja mikä vielä tärkeämpää, kuinka me tiedämme, että puskurialueet eivät johtaisi siihen, että maa jakautuisi. Valitettavasti Syyrian tapauksessa tämä riski on hyvin realistinen. Sitten rajat ylittävä toiminta. Tällä hetkellä, korostan tätä, tällä hetkellä me emme tue rajat ylittäviä hankkeita sillä, vaikka meidän toimintamme on rajattua, meillä on pääsy Syyrian sisälle. Jos me luomme rajat ylittäviä apuhankkeita, me asetamme humanitaarisen avun tarjoajat. Vaaraan 13 on jo kuollut, mutta myöskin me luomme poliittisen riskin, sillä Syyrian hallituksen mielestä rajat ylittävät avut, apuhankkeet ovat laittomia. Valitettavasti meillä ei ole mitään todisteita siitä, että rajat ylittävä toiminta olisi tehokasta. Meillä on jonkin verran tietoja siitä, että rajat ylittävä apu viedään periaatteessa tuntemattomiin tarkoituksiin. 50 prosenttia siitä päätyy kuka ties minne, joten meillä ei ole todisteta tämän toiminnan tehokkuudesta, mutta joka tapauksessa me olemme avoimia kaikille mahdollisuuksille, kaikille ratkaisuille, joilla ihmisiä voidaan auttaa, jos ne ovat toteutettavissa. Ja ellei näiden aputoimien kielteiset seuraukset ylitä niiden positiivisia seurauksia. Nyt haluaisin vielä sanoa jotakin. Minä olen aikanani komission jäsenenä nähnyt ja seurannut hyvin vaikeita toimia eri puolilla maailmaa, mutta tämä on kaikkein monimutkaisin tilanne. Ei siksi, että paljon ihmisiä kärsii, on humanitaarisia kriisejä mm, muualla, joissa uhreja on vielä enemmän, mutta vaikeus on se, että meillä ei ole mm, näkökulmaa siihen, kuinka pääsisimme tästä tilanteesta yli. Korostaisin tätä aina, kun maailma kääntää selkäänsä romahtavalle valtiolle. Seuraukset ovat dramaattiset ja Syyriassa tämä todellakin on tilanne, joka meillä on käsillä, käsissämme. Kiitoksia. Thank you so much for giving us the... Kiitoksia tästä dramaattisesta katsauksesta koskien sitä, mitä tapahtuu maassa, joka pommittaa omia kansalaisiaan. Luulen, että tämä on ensimmäinen kerta Espanjan sisällissodan jälkeen. Gernika tapahtuu Syyriassa joka päivä. Sitten herra Pöttering, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. arvoissa komission jäsen Georgieva, minulla on kaksi kysymystä, mutta haluan ensin ilmaista arvostukseni ja tunnustukseni teille siitä, millä vakavuudella te teette työtänne ja yritätte Euroopan unionin puolesta auttaa Syyrian kärsiviä ihmisiä ja pakolaisia naapurimaissa. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen. Mehän tiedämme, että valitettavasti Venäjä ja Kiina YK turvaneuvostossa estävät päätöslauselman aikaansaamisen. Minua kiinnostaisi tässä erityisesti se, miten Venäjä ja Kiina humanitaarisen avun suhteen toimivan Voisitteko ystävällisesti sanoa tästä jotain lisää, koska sehän auttaa sitten saman selville, millainen ikään kuin herkkyys näille asioille noiden kummankin maan hallituksissa vallitsee. Toinen kysymykseni. Eurooppalaisina meillä on erittäin suuri intressi siihen, että meidän ystävävaltiomme Syyrian naapurustossa saavat tukensa. Tässä tarkoitan erityisesti Jordaniaa ja Libanonia. Voisitteko sanoa jotain pakolaisvirtojen vaikutuksista Jordaniaan ja Libanoniin? Olisin vielä kysynyt mielelläni jotain Turkista. Olin siellä äskettäin ja keskustelin pääministeri Erdoganin kanssa, joka oli hyvin avoin ulkopuoliselle avulle Tiedän toki, että Turkinkin tilanne on hyvin vaikea, mutta voisitteko hiukan tarkemmin vielä puhua Turkinkin tilanteesta? Vielä kerran haluan kiittää teitä tärkeästä työstä, jota te teette. Kiitoksia. Kiitoksia sitten Rava de Kaiser. Oui, merci. Kiitoksia puheenjohtaja. Rova Georgieva, yhdyn siihen, mitä herra Petterin juuri sanoi teidän erittäin hienosta työstänne kentällä. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen niistä koskee yhteistyömuotoja, joita Euroopan unionilla on Syyrian pakolaisten kanssa eri hallitusten kanssa näissä maissa, jotka ottavat vastaan syyrialaisia. On, on selvä, että Turkissa esimerkiksi Turkki hyväksyy leirit. Se on luultavastikin helpompi järjestää. Oli miten oli leireissä. Ihmiset saadaan pienelle alueelle. Libanonissa tiedän, että tilanne on paljon monimutkaisempi. Jos hallit, hallitus erottaa Syyriassa tapahtuvan sisäpolitiikan niin, että joitakin viikkoja sitten se hyväksyi pohjoisen pakolaisia ja sillä ehdolla, että pakolaiset sijoittuivat perheisiin, mutta sitten ei kuitenkaan tätä Bekkaa hyväksytä. Tiedän, haluaisin tietää, onko tämä muuttunut, mikä Tievan hallituksen asenteesta – Ymmärrämme toki hänen harjoittamaan politiikkaansa, mutta haluaisin tietää, onko tässä tapahtunut pehmentymistä ja onko tänä päivänä pakolais, YK pakolaisedustaja EU hyväksynyt kaikki pakolaiset vai vain islamilaiset hyväntekeväisyystahot? tahot Tilanne ei ole sama kaikkialle, emmekä voi myöskään toimia samalla tavalla kaikkialla. Sitten toinen asia. On totta, että aivan kuten Rovan Ashtonkin, kun tulee tänne, havaitsemme voimattomuutemme ja tragedian, jonka edessä olemme ja olemme usein hyvin vihaisia ja hermostuneita, mutta uskon, että on hyvin tärkeää, että säilyttää humanitaarisen puolen riippumattomana kaikesta muusta politiikasta, koska muuten meillä ei ole mitään mahdollisuuksia auttaa väestöä. Meidän on tehtävä tätä humanitaarista työtä politiikan sivussa, kun puhutte rajat ylittävistä operaatioista ja muusta. Kaikki se, mikä voisi jarruttaa pääsyä auttamaan väestöä, niin siihen on suhtauduttava hyvin varovaisesti. Tietenkin on painostettava kumppaneita, kuten Kiina ja Venäjää. Ja käytettävä muitakin painostusvälineitä kuin niitä, joita nyt käytämme, niin että pääsisimme ratkaisuun tässä tragediassa. Onko teillä riittävästi rahaa ja mistä ajatte sitä etsiä lisää? Minulla on vielä kolme puheenvuoropyyntöä, eh, joten minä pyytäisin, että eh, rajoittaisitte kysymyksen ja puheenvuoronne puolentoista minuuttiin. Rova Gomes on seuraava. Great. Ja komission jäsen, kiitoksia tästä äh, puheenvuorostanne ja hienosta työstä, jota te ja osastonne teette tällä alueella tämän konfliktin suhteen. Haluaisin tiedustella teiltä liittyen Irakiin. Olen ymmärtänyt, että äh, Irakin rajalla on vähemmän äh, toimintaa, mutta irakilaisia pakolaisia oli Syyriassa. Olen ymmärtänyt, että monet ovat palanneet Irakiin rajan yli. Kuinka tämä suhde Irakiin toimii ja onko Irakille tarjottu humanitaarista, äh, onko Irak tarjonnut humanitaarista apua? Sitten toinen asia tässä viittaan edustaja Pöteringin äh, huomioon liittyen siihen, että Kiinan tulisi tehdä enemmän humanitaarisen avun suhteen. Onko meillä lukuja siitä, kuinka paljon he ovat antaneet humanitaarista apua. Tässähän suurin kysymys on luonnollisesti poliittinen se, että he turvallisuusneuvostossa ovat jumittaneet mahdollisuuden toimia. Te sanoitte, että poliittinen ratkaisu olisi tarpeen. Minä luin tänään sanomalehdestä, kansainvälisestä sanomalehdestä, että amerikkalaiset pohtivat uutta mahdollisuutta saada aikaan turvallisuusneuvoston päätös ja myöskin, että uutta foorumia tuetaan, foorumia, jossa annettaisiin ulkopuolisille toimijoille suurempi rooli. Kuinka te nämä asiat huomioon ottaen näkisitte oman äm, osastonne toiminnan, humanitaarisen toiminnan ja äm, ulkosuhdehallinnon toiminnan? Seuraavaksi herra Alaki, olkaa hyvä. Uh, Arvoisa komission jäsen, minäkin arvostan teidän työtänne hyvin paljon ja te annatte meille hyvin rehellisen kuvan tästä tilanteesta. Minun kysymykseni on seuraava. Te näytätte ymmärtävän hyvin, mikä tässä on keskeinen ongelma. Meillä on kaksipuolinen konflikti, sisällissota, jossa, joka jakaa kansainvälisen yhteisön ikään kuin kahtia. Te puhuitte ainoastaan äh, hallituksen väkivallasta, jota on toki olemassa. Hallinto on täysin brutaalia, mutta teidän täytyy olla tietoinen myös siitä, että kapinalliset ovat myös erittäin hyvin aseistautuneet ja aivan yhtä raakoja monessa tapauksessa kuin hallituksen joukot. Te tiedätte myös, että Venäjä ja Kiina antavat aseita hallitukselle ja yrittävät ja tällä hetkellä kapinalliset yrittävät paremmin organisoida kapinansa ja jos tämä yritys epäonnistuu, niin sitten emme tiedä, mitä tapahtuu. Miksi me olemme poliittisesti niin poissa olevia? Me toimimme ikään kuin jokin valtava punainen risti, mutta olemme poliittisesti täysin kädettömiä. Miksi me emme tue sitä ainoa ratkaisua siellä, sitä, joka on poliittinen ratkaisu? Miksi me emme tukeneet tarpeeksi Annanin suunnitelmaa, emmekä Berlin suunnitelmaa tarpeeksi? ne, olisivat, tot, ne ovat ainoa konkreettinen askel ja, ja ehdotus, mitä ratkaisuksi on ollut. Ja myös ratkaisuksi humanitaarisen konfliktiin ainoa tie on tämä. Sitten rouva Brandner, olkaa. Commissioner, Kiitoksia komission jäsen tästä puheenvuorosta ja kaikesta työstä, jota te teette. Uskon, että on, hyviä, on hyvä uutinen, että te voitte sanoa, että paikallisjärjestöt ovat mukana. Me olemme saaneet paljon raportteja siitä, että ää, meitä ei ole mielletty neutraaliksi toimijaksi. Minulla on kaksi kysymystä. Toinen liittyy kurdeihin. Me olemme kuulleet, että heidän tilanteensa on erittäin paha ja että monet ihmiset pakenevat maan sisällä tästä osasta maata. Ja tässä tilanteessa on paljon ihmisiä, joilla ei ole mitään pääsyä ulos ja talvi lähestyy. Sitten te sanotte, että YK rahoitus ei ole vielä sillä tasolla, kun se tulisi olla, ja mainitsin muita maita kuten Venäjän, mutta entä kaikki eh, Euroopan unionin jäsenmaat, eivät vain suuret? Eh, esimerkiksi antaako Unkari tukea? Tämä olisi mielenkiintoista tietää. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten viimeinen puheenvuoro menee rouva monista yrkisälle yksi minuutti ainoastaan. Kiitoksia komission ja sen ihan lyhyt kysymys. Hyvin vähän aikaa sitten Yhdysvallat ovat hyvin fragmentaarisen opposition tuella lanseeranneet kansallisen e, e, aloitteen, joka olisi Syyrian, Syyrian väliaikainen neuvosto ja vapautetut alueet. Onko Euroopan unioni, osallistu, osallistuuko se tähän hankkeeseen? Onko se ollut yhteydessä Hillary Clintonin, joka on tämän juuri vasta hyvin vähän aikaa sitten lanseerannut? Kiitos. Kiitoksia. Sitten rouva komission jäsen, olkaa hyvä ja voitte vastata näihin kysymyksiin. Thank you very much. Kiitoksia, kiitoksia hyvin paljon. Otan kysymyksen nyt siinä järjestyksessä, kun esitettiin. Edustaja Pötring. Kiinan ja Venäjän osallistuminen on äh, niiden talouden vahvuuden mukainen ja poliittisen tilanteen mukaan pieni. Minulla ei ole syyskuun jälkeen saanut ja lukuja, mutta syyskuuhun mennessä Kiina olisi 2 miljoonaa ja 1,9 miljoonaa Venäjältä, miljoonan dollaria. Minä uskon, että nämä maat voisivat ja niiden pitäisi tehdä vielä paljon enemmän liittyen niiden käytöksen humanitaarisessa keskustelussa, kun me ensin olimme perustamassa Syyrian humanitaarisen avun foorumia. Keskustelu muuttui helposti poliittisesti, poliittiseksi ja esitettiin syytöksiä siitä, kuinka kenen syy tilanne oli, mutta nopeasti me onnistuimme yhdessä keskittymään vain ja ainoastaan väestön kärsimykseen ja humanitaarisen avun tarpeeseen. Tämä on ollut hyödyllistä. Minun täytyy sanoa, että Venäjä on käyttänyt vaikutusvaltaansa, eh, jotta enemmän eh, alueelle pääsyä voitaisiin luoda erityisesti YK-järjestöille, tarjota helpompi pääsy alueelle. Mutta kun otetaan huomioon tilanne. Olen sitä mieltä, että heidän tulisi sitoutua enemmän rangaitsemattomuuden ongelmaan. Nyt tähän viittaan herra Latisin huomioon. Kaikilla puolilla tapahtuu tätä. Eräät näistä kapinallisryhmistä kuuluvat alkaidaan. Ja eräät näistä hirmuteoista ovat kapinallisten tekemiä. Tässä on vain ero siinä, kuinka paljon kapasiteettia on. Hallituksella on enemmän tulivoimaa ja he pystyvät enemmän tekemään hirveitä asioita, mutta tämä ei tarkoita sitä, ettei toinen osapuoli niihin syyllistyisi. Olisi tärkeää, että kaikki kansainväliset toimijat voisivat liittyä yhteen yhden asian taakse, nimittäin kansainvälisen oikeuden Kunnioittamisen taakse on hyvin vaikea. Tässä ei ole kyseessä vain Syyrien ongelma. Me toistamme tätä asiaa niin paljon kuin vain voimme. Kyseessä on ongelma koko maailmalle. Haluammeko me todella palata takaisin sellaisiin päiviin, joina punaista ristiä ei ollut vielä olemassa eikä Geneven yleissopimusta oltu allekirjoitettu? On olemassa vaara, että me ajamme kaikki toteamaan, että no teitte voi olla tästä poliittisesta ratkaisusta samaa mieltä, mutta olkaa hyvät, tukikaa nyt edes yhtä asiaa, nimittäin Geneven yleissopimusta. Ja jos voitte olla yhteyksissä johonkin tasoon, niin te- tehkää se, mutta näin ei nyt oikein vielä tapahdu kun ajatellaan naapurimaita ja sitä, kuinka kriisi vaikuttaa niihin, Jordanian ja Libanoniin, täytyy todeta, että tämä kriisi saattaa olla murskaava alueella. Voisin antaa teille esimerkki, joka on erittäin hyvä, kun pommitus Pommituksia tapahtui Libanonissa. Me näimme vastakkaisen ilmiön tulevi, seuraavana päivinä syyrialaisia pakeni Libanonissa takaisin Syyriaan. He sanovat, että kotona on paha, mutta täällä Libanonissa saattaa olla vielä pahempi tilanne. 30 000 ihmistä pakeni Libanonista Syyriaan. Ja osa näistä ihmistä palasi sitten myöhemmin. Me tuemme Jordania ja Libanonia – humanitaarisella avulla, mutta myöskin muilla välineillä, joita Euroopan unionilla ja komissiolla on käytettävissään. Jordanian kohdalla me olemme äh, kasvattaneet sillä vaikutus näihin kahteen maahan ei ole vain se, että äh, kriisi leviää niihin, mutta niiden myöskin riskinä on se, että niiden talous kärsii erittäin pahasti. Äh, jos naapurimaassa on sota, turismi häviää ja Jordaniassa ja myöskin Libanonissa ehkä hiukan vähemmän turismi on hyvin tärkeää. Turkikin kärsii tästä. Ne Turkin alueet, jotka ovat lähellä Syyriaa ja jotka luottavat uskonnolliseen turismiin taloutensa suhteen, ovat suurissa vaikeuksissa. Te olette oikeassa, kun sanotte, että meidän tulisi tukea kaikkia, mutta me Prioritoimme kaikkein ähm, haavoittuvaisempia maita, Libanonia ja Jordania, ja myöskin Irakia, palaan tähän asiaan. Turkin tilanteessa Euroopan unionilla tukiohjelmien määrä on itse asiassa laajempi, sillä Turkkihan tähtää Euroopan unionin jäsenyyteen ja meillä on 160 miljoonan tukiohjelma Turkille tänä vuonna ei kriisin vuoksi, vaan siksi, että Turkki tähtää EU-jäsenyyteen. Noin 100 miljoonaa tästä määrästä menee siihen, että Turkki rakentaa pakolaisleirejä ei vain Syyrian kriisin vuoksi, vaan myöskin siksi, että he pystyisivät paremmin pakolaisvirtoja hallinnoimaan. Kun tarkastelemme tilannetta, on aivan oikein, että me äm, priorisoimme Jordania ja Libanonia, ja ne ovat hauraampia. Jos te vertailette vaikka vain keskimääräistä tuloa näissä maissa, mutta me olemme antaneet jonkin verran tukea myöskin Turkille miljoona euroa. Ja jos äh, Turkki helpottaisi ähm, YK on pakolaispäävaltuuden projektien rahoittamista, me voimme antaa heille enemmän tukea. Tilanne on hyvin erilainen maassa toiseen eh, Libanonin, Jordanian, Turkin ja Irakin välillä. Tilanteet ovat hyvin vaihtelevia. Eh, Libanonissa hallitus ei ole äh, halunnut rakentaa pakolaisleirejä. Ihmiset menevät asumaan paikallisiin perheisiin. Jordanissa leirejä on jonkin verran, mutta myöskin perheisiin asuneet, asutettuja pakolaisia. Ja Turkissa taas on, jotkut voisivat sanoa luksusleirejä. Turkki on tehnyt erittäin hienoa työtä, mutta nyt Turkilla on ongelmia, sillä kun he rakensivat ensimmäisiä äm, leirejä, näille kymmenelle tuhannelle pakolaiselle heillä oli varaa tehdä enemmän, mutta nyt heillä on 110 000 pakolaista maassa. He käsittävät, että tapa, jolla leirejä on äm, rakennettu, on ehkäpä rajoittava, ja tämä on aiheuttanut jonkin verran äh, negatiivisia reaktioita väestön ähm, kesken. Ja tämä aiheuttaa sen, että he luottavat nyt enemmän YK pakolaisuuteen järjestön toimintaan. Mekin luotamme YK pakolaisjärjestön, siksi he ovat olemassa. Tämä on heidän ammatti alansa, mutta me tarkastelemme myöskin niiden henkilöiden tilannetta, jotka eivät ole pakolaisleireillä, pakolaisten, jotka ovat asumassa perheissä. Meillä on jo yhteisöohjelmia ja todennäköisesti me tulemme rahoittamaan näitä ohjelmia tulevaisuudessa enemmän. Onko meillä tarpeeksi rahaa, kun otamme huomioon sen, mitä me haluamme toteuttaa ja sen, että me haluamme valvoa äh, varojen käyttöä. Meillä on varoja helmikuuhun asti. Me teemme töitä hyvin läheisesti komission sen Fyylen kanssa ja ulkosuhdehallinnon kanssa, jotta me voisimme varmistaa sen, että kaikki, mitä tehdään, tehdään yhdessä, jotta me olisimme tehokkaampia. Mutta minua huolestuttaa, että Syyria ei ainoastaan ole suuren kärsimyksen kehto, mutta myöskin varjostaa muita suuria ongelmia, sillä on alueita, joilla on erittäin suurta kärsimystä ja vielä enemmän tar- tukitarpeita, mutta me tunnustamme sen, että tämä Syyrian kriisi on erittäin vakava ja tärkeä Euroopalle ja me yritysämme sitä. Nyt tästä täytyy mainita myöskin monivuotinen rahoituskehys. Me olemme esittäneet erittäin perustellun, py, perustelun varoille, joita tarvitsemme tulevien seuraavan seitsemän vuoden aikana, mutta me emme voi niitä kasvattaa, sillä resurssit ovat pysyneet samana. Ja lopultakin tässä epävarmuus liikkuu ja me emme pysty nyt itseämme suojaamaan siltä. Sitten Irakin kysymys. Irak ei aluksi ollut suuri huolenaihe, ähm, mutta siksi, kuin, liittyen siihen, kuinka kriisi kehittyy, mutta Irak on itse asiassa ollut mukana melko hyvin. He olivat ähm, epävirallisessa ministerikokouksessa New Yorkissa. Äh, kaikki ähm, eri naapurustomaiden eh, edustajat, Kiina, Venäjä, turvallisuusneuvoston jäsenet, kaikki eri tahot olivat paikalla ja minä, minun teki vaikutuksen sen, että Irakilla oli hyvin rakentava lähestymistapa kriisiin. Mutta tästä päädyn itse asiassa kurdikysymykseen. Me emme ole olleet niin huolissamme kurdeista, sillä suhteellisesti ajateltuna heidän huolensa ei ole niin äh, paha. Syyrian hallitus on päättänyt, että kurdialue, joka on noin 8,5 prosenttia maan pinta-alasta, jätetään rauhaan. Me, he, meidän on vaikea päästä tuolle alueelle, mutta vertailtuna muihin alueisiin heidän tilanteensa ei ole niin paha kuin niillä alueilla, joissa taisteluja käydään mitä sitten tulee poliittiseen ratkaisuun, pyrkimys saada aikaan turvallisuusneuvostossa päätös olisi erittäin, tällainen päätös olisi erittäin, erittäin tervetullut. Minä olen ollut itse ulkoministerien kokouksissa läsnä ja melko lailla yhteneväinen kanta on ollut olemassa Syyrian suhteen. myöskin mitä tulee sanktioihin, sellaisinkin sanktioihin, jotka koskettavat meidän omia äm, maitamme, kuten esimerkiksi Italiaa, koska Syrjästä ei saisi enää ostaa öljyä. Me tukisimme kaikkia mahdollisia ratkaisuja, jotka voivat, joita voidaan Syyrian suhteen ehdottaa. Minä olen ollut Hillary Clintonin yhteydessä ja minun tunteeni on se, että ajatuksia siitä, kuinka päästään eteenpäin, on olemassa. Ja sitä paitsi meillähän on jäseniä turvallisuusneuvostossa, jotka tukivat Euroopan kantaa liittyen siihen, kuka tekee mitä. Syyskuuhun mennessä Unkari on antanut noin 139 tai 140 000 euroa tukea. Tämä on pieni määrä, mutta kun me tarkastelemme jäsenmaita, suurin osa niistä on jo ollut mukana tässä tuessa. Meidän pitäisi tehdä enemmän. Se on aivan selvää. Uskon, että kävin tässä suurimman osan kysymyksistä läpi. Tarvitsemme enemmän painostusta, poliittista painostusta ratkaisun aikaan saamiseksi kaikilta taholta myöskin täältä. Se olisi erittäin hienoa. Bene, ringrazio la commissaria Georgieva. Merci. Kiitoksia komission jäsen Georgievalle, kiitoksia puheenjohtaja Jolille. Kiitos tästä alustuksesta, joka oli täynnä intohimoa. Toivotan teille hyvää työtä. Me kaikki tarvitsemme sitä. Colleghi, tum tum tum. Colleghi, siamo in forte ritardo. Hyvät kollegat, me olemme aika pahasti myöhässä aikataulusta ja meidän täytyy mennä seuraavan esityslista kohtaan Afrikan sarvea koskevaan EUn strategiaan esittelijä on ystävämme Charles Tannock. Emmekä me voi käyttää tähän enempää kuin 40 minuuttia, joten menemme siihen saman tien. Vielä toinen asia tästä ö, oma aloite mietinnöstä. Se on erinomainen tilaisuus tälle valiokunnalle sen arvioimiseen, miten voimme olla tehokkaampia Afrikan sarven alueella ja parantaa suhteitamme alueen tärkeimpiin valtioihin. Vakaus tuossa, tuolla alueella on äärimmäisen tärkeä asia ja käy ilmi 200, 215 tarkistuksesta – joita tuohon on esitetty. No niin, Afrikan sarvi on yksi eh, maailman eh, vaikeimmista alueista. Sen alueet edelleenkin kokevat monenlaista ahdinkoa. Oikeusvaltioperiaatetta ei kunnioiteta, huumeita salakuljetetaan, pira- mm, merirosvous, al nälän, nälkä ja köyhyys vaivaavat näitä alueita. Minun mietintöni pyrkii puuttumaan näihin asioihin. Euroopan unioni on lähettänyt Sudaniin ja Afrikan sarveen edustajia. Vakaa Afrikan sarvi on äärimmäisen tärkeä globaalille taloudelle ja sen vakaudelle sillä Afrikan sarvella on paljon annettavaa koko mantereelle. Afrikan sarvi on ollut ongelmallinen perustavissa ihmisoikeuskysymyksissä. Vuosina 2008 ja 2009 koettiin nälänhätää ja arvioida, että kolme miljoonaa henkilöä tarvitsee tämä hätäapua tällä hetkellä vakaan demokraattisen näköalan puuttuminen on paha ongelma erityisesti nuorisolle. Näemme nyt nuoria, jotka kasvavat Mogadishun kaltaisissa kaupungeissa. He eivät tiedä mistään muusta kuin väkivallasta ja sodasta. Ja tämä näköalattomuus tulee olemaan hedelmällinen kasvoalusta eh, rikollisuudelle ja huumeiden salakuljetukselle ja terroristiryhmille. Äh, 4,1 miljardia puntaa vuodessa on merirosvouksen hinta ja monia merimiehiä on otettu panttivangeiksi ja on yhä vaikeampaa ja Euroopan mm, Atalanta-hanke vaatii yhä enemmän varoja. EUn pitäisi olla valmiina antamaan taloudellista apua siellä, missä sitä tarvitaan, mutta poliittinen johtajuus täytyy saada aikaan itse alueella. Erityisesti Etiopia, Kenia ja Uganda ovat sellaisia maita, joiden täytyisi olla aktiivisia, mutta he valitettav- ne valitettavasti ovat vetäytyneet tästä prosessista. Vakaus tuolla alueella on äärimmäisen tärkeää tarvitaan kestävää ratkaisua ja se pitäisi olla afrikkalaisten aikaansaama ja afrikkalaisten johdon alaisuudessa tapahtuva strategia, joka on nyt aloitettu, jatkuu uuden UCAP mission kautta, jossa pyritään saamaan, pyritään saamaan aikaan oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen Keniassa hallitusten väliset keskustelut pyrkivät hyvän hallinnon järjestelmiin ja Etiopia, Sudan ja Egypti ovat myötävaikuttamassa tähän. Nyt on olemassa joitakin syitä optimismiin. Me tiedämme, että Euroopan unionin ja Afrikan joukot voivat työskennellä yhdessä yhteisen päämäärän hyväksi. Somalia on osoittanut, että se pystyy luomaan demokraattisia instituutioita ja oikeusistuimia. Ja liittovaltion hallitus ja myös Sudanin kehitys antaa meille oikeuden toivoa ja uskoa, että Afrikan sarvessa vielä joskus vallitsee vakausdemokratia. demokratia ja esittelijänä olen nähnyt, että tarkistuksia on hyvin paljon, 215 kappaletta, jotka esitettiin toinen kymmenettä mennessä, ja se tietysti osoittaa kollegojen kiinnostusta tähän asiaan. En kuitenkaan aio ennen kaikkea fokusoida kehitys-, ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksiin. Ne toki kaikki ovat mukana ja ne mainitaan minä en kuitenkaan halua katsoa taakse eritoten suhteessa Etiopian. Meidän täytyy antaa uudelle hallitukselle tilaisuus. Tämä mietinnön eh, painopisteenä ovat strateginen ja poliittinen ajattelu ja taloudelliset kysymykset, ja siksi näen, että on mahdollista saada aikaan useita kompromisseja, ja meillä on tarkoitus kokoontua seuraavan täysistuntoviikon aikana Strasbourgissa eh, esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa ja pyrkiä saamaan aikaan kompromissitarkistuksia, jotta pääsemme hiukan nopeammin eteenpäin, kun tarkistuksia tuli noin paljon. Mutta täällä kuuntelen mielelläni kollegojen kommentteja, jotta voimme parhaiten valmistautua tuohon kokoukseen. Kiitos. Mille grazie. Passiamos. Kiitoksia. Sitten puheenvuoro pyynnöt. Kollega Svensson ensimmäisenä kaksi minuuttia. Give the floor. Two minutes. Tack så mycket, herr ordförande, och stort tack till eh, herr Tanok för denna gedigna Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä hyvin tyhjentävästä yksityiskohtaisesta kertomuksesta. Minun ei tarvitse muistuttaa, kuinka vakava tilanne on. Tietenkin meillä on myös moraalinen velvoite tässä, niin kuin herra Tanok korosti. Pyrimme työstämään kompromisseja tähän asiaan niin, että voisimme edistää perusoikeuksia ja että kaikki ihmiset etnisestä ja uskonnollisesta alkuperäistä riippumatta voivat nauttia oikeuksista ja vapauksista. Erityisesti on muistettava, huolestuttava kristittyjen ryhmien vaikea tilanne. Heidän oikeuksiaan polkee yhä kasvava islamismi. Meidän olisi tehtävä työtä tiettyjen perusoikeuksien kunnioittamisen puolesta. Olisi löydettävä tapa, kuinka voisimme korostaa näitä keskeisiä seikkoja. täällä AFET-valiokunnassa mm, parlamentaaristen ryhmien välillä meidän olisi löydettävä ratkaisu, joiden kautta voitaisiin edistää näitä asioita. Uusi optimisti nostaa päätään Afrikan alueella ja näillä, näillä Afrikan alueilla. Euroopan unioni voi ehkä toivoa parempia tuloksia kuin mitä viime vuosina on nähty Somalimaassa – Somalimaa on nyt mainittu todella tässä hyvänä esimerkkinä. Ja meidän olisi mahdollistettava se, että Somalimaasta tulisi itsenäinen valtio. Se, miten aikaisemmin maan rajoja vedeltiin Afrikassa, on kyseenalainen metodi, jos nyt kauniisti sanotaan. Minä toivon, että Somalimaa voisi olla vapaa ja itsenäinen. Kiitoksia. Grazie. Il secondo... Kiitoksia. Seuraava puheenvuoro on kollega Muñiz. Prego, due minuutti. Kaksi minuuttia. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä uskoisin, että 215 tarkistusta, jotka on esitetty, varmasti antavat laajempaa käsitystä siitä, miten tärkeä tämä alue on ja kuinka herkkä tilanne Afrikan sarvessa on Ulkopolitiikka ei ole pelkkää turvallisuutta eikä ristiretkeä eikä pelkästään myöskään taloussuhteita ja liikesuhteita. Siksi tulen puhumaan lyhyesti niistä tarkistuksista, joita oman ryhmäni edustajat ovat esittäneet ja ne varmasti voivat rikastuttaa tätä mietintöä. Ensinnäkin täytyy viitata niihin tapahtumiin, joita ensimmäisen mietintöluonnoksen esittämisen jälkeen on tapahtunut Etiopiassa. Äh, presidentti Senaue on kuollut. Olemme esittäneet joitakin tarkistuksia tähän liittyen. Sitten konflikti Etiopian ja Eritrean välillä. Me viittaamme äh, YK 5.7. antavan turvallisuusneuvoston päätöslauselman, joka liittyy tähän. Mitä tulee Sudanin ja Etelä-Sudaniin, meillä on joukko tarkistuksia, jotka heijastelevat uutta sopimusta, jonka nämä kaksi maata ovat allekirjoittaneet ja jotka mahdollistavat nyt yhteistyön ja raakaöljyn kuljettamisen etelä-pohjoissuunnassa. Sitten me tuemme myös Atalantan mandaatin EUNAFOR Antalantan mandaatin laajentamista sitten, kun maaliskuussa puhuttiin, ja myös Euroopan parlamentin päätöslauselma, joka hyväksyttiin toukokuussa 2012 merirosvoista kohtien, olemme myös tyytyväisiä siitä, että yksityiset turvafirmat, jotka ovat tämän tässä missiossa mukana. Olemme iloisia siitä, että tarkistuksessa 90 esittelee itse on ottanut nämä myös mukaan. 112 puhuu käytännön säännöistä näille yksityisille turvajärjestöille. Mielestämme se on laajempi kuin esittelijän oma tarkistus ja toivomme, että pääsemme kompromissiin tässä tärkeässä teemassa. Mitä sitten tulee Somaliaan. Me kannatamme sitä, että Ugandassa koulutetaan somalialaisia joukkoja ja tässä suhteessa jotkut ryhmät vihreät ovat esittäneet tarkistuksen, jossa he hylkäävät tämän mission ikään kuin se olisi puuttumista hallituksen asioihin. Me, me kannatamme tämän mission laajentamista. Mitä sitten tulee merenkulku ja oikeus ja rannikko-oikeusviranomaisten valtuuksien laajentamiseen. Tarkistukset 99 ja 100 puhuvat tästä. Ja lopuksi sitten vielä sanoisin, että turvallisuusalalla me olemme tehneet joitakin tarkistuksia pakolaisten tilanteesta ja maan sisällä siirtymään joutuneiden tilanteesta. Meidän täytyy myös työskennellä yhdessä kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa ja erityisen tärkeää on myös norsunluun laittoman kaupan vastainen taistelu. Meillä on myös lausunto Somalimaata koskien ja siitä haluamme keskustella. Kiitos. Grazie. La parola al collega Bütikofer. Kiitoksia sitten Bütikofer, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ottaa puheeksi kolme asiaa, mitä tulee merirosvoukseen. Me toivoisimme, että me kaikki kuulisimme enemmän, ja myös Catherine Ashtonilta kuulisimme enemmän niistä neuvoista, jotka Jacques Lang jo yli vuosi sitten antoi meille. Hän oli siis YK, hän on siis YK erikois ähm, asiantuntija merirosvoutta koskien Criminal Justice Approach oli hänen ikään kuin avainsanansa ja ehkä voisimme siihen suuntaan yhdessä kulkea vielä pidemmälle. Toinen huomioni. Niin mitä tulee Somaliaan ja sen naapurimaihin, olen itse sitä mieltä, että nämä yksipuoliset interventiot, joita menneisyydessä on yhä uudelleen toteutettu, eivät ole auttaneet ja meidän pitäisikin yhdessä tuoda julki se ja ilmaista se, että me haluamme afrikkalaista ratkaisua, kuten herra Chanok sanoi, mutta kollektiivista afrikkalaista ratkaisua. Ja kolmanneksi haluaisin vielä sanoa, että meillähän on herra Rondos erityisedustajana tuolla alueella, mutta mielestäni olisi hyvä, jos menisimme vielä askeleen pidemmälle tässä koordinaatiossa, nimittäin niin sanotun laajan ja kattavan lähestymistavan koordinoinnissa. Meidän pitäisi ehkä sanoa, että herra Rondosen ei pitäisi vastata ainoastaan CSDPstä, vaan myös muista EUn toimista alueella. Niitäkin hänen pitäisi koordinoida, toisin sanoen sovittelu konfliktiosapuolten välillä, e, Somalian naapurivaltioiden kanssa ja niin edelleen ja niin edelleen. Toivoisin, että voisimme yhdessä kulkea tähän suuntaan. Kiitos. Grazie anche per la sintesi. Kiitoksia tiivistä puheenvuorosta. Seuraavana kollega Gomes. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän edustajat Hanukia hänen luonnoksestaan. Olen yksi niistä ihmisistä, jotka ovat sitä mieltä, että me emme voi ratkaista Afrikan sarven tilannetta vain tällaisella äh, hallinnollisella lähestymistavalla. Me tarvitsemme oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamista. Meidän täytyy äh, pystyä vastaamaan äh, merirosvoukseen ja taistella terrorismia vastaan. Ei vaikuta siltä, että IGADin kontekstissa ainakaan me olisimme onnistuneet saman aikaan tilannetta, jossa oikeusvaltion perusteet oltaisiin pystytty tukemaan. Mm, erityisesti monet näistä asioista, joissa Etiopia on ollut mukana hankkeessa Somaliassa. He ovat vain saaneet aikaan sen, että terroristeista on tullut vielä vahvempia historiallisista ja muista syistä. Mielestäni on erittäin tärkeää tarkastella tätä maata, joka on keskeinen Afrikan sarvessa, nimittäin Etiopia, ja minä olen pääministeri Senauin kanssa samaa mieltä sitä, että hän on onnistunut avaamaan tilaisuuksia, mutta Tämä vaatii myöskin sitoumusta. Meillä on uusi pääministeri, jolla on vaikeuksia saada tukea vanhoilta ryhmiltä, jotta edistystä saataisiin aikaan. Tässä on kyseessä maa, joka saa meiltä tukea ja se on sitoutunut kotonon sopimukseen, mutta sillä on tuhansia poliittisia vankia vankiloissaan. Ja se ei salli YK on työntekijöiden työskennellä alueellaan? Kuinka se voisi tukea rauhaa alueella ja Somaliassa? Meidän täytyy tukea mukaan ottavaa ratkaisua Etiopiassa. Tämä on erittäin tärkeä keskeinen asia ja tässä mietintö voisi olla hyödyllinen. Olen edustaja Putikofrin kanssa samaa mieltä ja myöskin Randosin kanssa. Meidän pitäisi saada tällainen näkökulma haluaisin myöskin jatkaa ja sanoa, että on erittäin tärkeää, että ratkaisemme Eritrea ja Etiopian konfliktin. Tässä on voisin sanoa valtavaa eroa aikaan ja todellista edistystä koko alueelle, jos tämä asia ratkaistaisiin. Kiitoksia. Bene, grazie. Chiesto di intervenire. Hyvä, kiitoksia. Ulkosuhdehallinnosta Tuomas Van Handel on pyytänyt puheenvuoroa kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. I'm here. Ah, Thank okay, you, Chair. Perfect. Um, Thomas von Handel, I'm uh, from the EA. Äh, kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen ähm, Afrikka-osastolta äh, ulkosuudenhallinnosta. Pahoittelen, että kollegani, joka oli täällä aikaisemmin, ei voinut jäädä paikalle. Hän oli toinen. Kokous hän olisi myöskin halunnut keskustella kanssanne. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Pyrin puhumaan lyhyesti. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että että tämä asia on valiokunnassa tuotu käsittelyyn. Nyt on erittäin oikea aika äh, laatia mietintöä ja saada päätöslausuma aikaan, sillä viime vuonna neuvoston äh, luoma Afrikan sarven strategia on nyt tulossa vuosittaisen arviointiin nyt marraskuussa ja uskon, että me voisimme hyötyä ajatuksista – ja mielipidestä myöskin tässä työssä. Minulla oli paljonkaan lisättävää, paitsi se, että Catherine Ashton on hiljattaisessa kokouksessa valtionpäämiesten kanssa alleviivannut tärkeyttä saada aikaan kokonaisvaltainen ratkaisu ja puitteisto sille Afrikan sarven suhteen me luonnollisesti tuomme yhteen kaikki mahdolliset välineet ja toimijat, joita meillä on komission palveluissa ja eri ähm, hankkeiden osalta ja myöskin jäsenmaissa. Sitten pieni pieni huomio. Kenia on ollut erittäin tärkeässä roolissa vuoden kaksi erittäin tärkeässä äh, roolissa vaalien suhteen, niin myös Voskin vuonna 2013 toivomme, että ähm, saamme paljon aikaan. On erittäin tärkeää, että saamme äh, tietoa ja seuraamme äh, kehitystä tämän mietinnön valmistuessa. Ähm, olisimme erittäin kiitollisia siitä, että voisimme olla mukana. Kiitoksia. Sitten esittelijä, herra Tanak, President and uh, a warm thanks to colleagues who... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja ja oikein lämmin kiitos kollegoille, jotka ovat tukeneet minun mietintöäni. Tämä on hyvin haastava aihealue lyhyen ähm, mietinnön aiheeksi, mutta minun täytyy tosiaankin äh, painostaa, äh, painottaa CFSP ja Sipili äh, aspekteja omassa mietinnössäni ja olen erittäin Kiitoks, kiitollinen erityisesti Svenssonin kommenteista kristityistä. Siellä on monien brittipolitiikkojen tavoin minä vahvasti tuen Somalimaan vaatimusta tunnustamisesta itsenäiseksi valtioksi oma ryhmäni ja minä tulemme tukemaan tarkistustanne tässä asiassa omassa niin minä vain mainitsin tämän asian huomionarvoisena asiana. Ravor Kisa kävi läpi aika sähkösanoma tyyliin asioita. En pystynyt saamaan kaikkia niistä ylös, mutta huomasin norsunluukaupan. On ihan hyvä, että se mainitaan tässä sitten uhanalaiset lajit. Sitten myös UNEFin eh, valtuuksien laajentaminen. on iloinen, että sosiaalidemokraatit tukevat tätä. Eh, ja sitten vielä käytän ne säännöt yksityisille turvayrityksille, joista monet itse asiassa ovat britannialaisia firmoja ja siksi tämä kiinnostaa minua erityisesti. Minun täytyy katsoa teidän tarkistustanne 112. Suurella kiinnostuksella yritän löytää jonkinlaisen kompromissin. Minä itse en kannata säätelyä, mutta toki käytän ne sääntöjä. Meidän täytyy muistaa kuitenkin, että vielä kertaakaan laivaa ei ole pystytty kaappaamaan silloin, kun siellä on ollut aseistettuja yksityisen turvayrityksen edustajia, joten sillä näyttää olevan suuri vaikutus, tykkäsimme me siitä tai ei. Sitten mm, herra Butikofer, haluaisin sanoa, että ensimmäinen aiheenne neuvoston nimityskysymys on tämän mietinnön alueen ulkopuolella – meidän pitäisi löydä viisat päämme yhteen erilaisten konfliktien välillä, mutta, mutta hänen auktoriteettinsa tulee neuvostolla, neuvostolta, mutta äh, hän toki toimii sovittelijana konfliktiosapuolten välillä ja Somalimaassa ja niin edelleen. Ja tiedän, että hän oli erityisen herkkä tälle Eritrea-kysymykselle. Tämä Eritrea-asia on hyvin tärkeä. Rova Gomes, minä olen jälleen samaa mieltä siitä, mitä sanoitte, mutta tämä mietintö kuitenkin painottuu cfsp ja se, että voimme ottaa huomioon hyvät käytänteet ympäristöön ja niin edespäin on tietysti myös tärkeä. Teidän kritiikkinne Igadia kohtaan on pantu, olemme panneet sen merkille, mutta minusta tuntuu, että meidän täytyy ottaa asiat sellaisina kuin ne ovat. Ja Etiopia on toki avainvaltio tuolla alueella. Minä yritän lähestyä sitä pikemminkin porkkana kuin keppikädessä. Kiitoksia. A nice tasty carrot. Oikein herkullinen porkkana vielä. I, I think my remarks concluded and there will be a meeting of shadow up. Ja varjoesittelijät tosiaan tapaavat eh, seuraavalla Strasbourgin viikolla. Kiitoksia. Thank you, Mr. Tanuk. Next point is... Kiitoksia edustaja Tanok. Seuraava asiaesityslistalla on Pavel Kovalin raportti 28. lokakuuta 2012 pidettyihin Ukrainan parlamenttivaaleihin. Näitä vaaleja pidettiin koitin kevenä Ukrainan demokratialle ja me järjestimme paljon toimintaa myöskin erityiskokouksen 11. lokakuuta. Nämä vaalit saivat 15 jäsenen vaalitarkkailuvaltuuskunnan, jotka, joka suuntautui Kieviin. Molempia näistä ryhmistä johtoi Pavel Koval. Parlamentin valitarkkailuvaltuuskunta, kuten tavallista, oli osa Etyjin ja Odiirin vaalitarkkailutöitä alustavat huomiot toteavat, että vaaleja leimasi epätasapuolisuus erityisesti, koska hallinnollisia resursseja käytettiin epätasapuolisesti, äm, kampanjat olivat esä, epätasapuolisia eikä media kattanut niitä tasapuolisesti. Myöskin korostetaan sitä, että Äänestys kului vaalipäivänä rauho- rauhallisesti ja suurimmassa osassaan positiivisesti. Kuitenkin mm, voidaan kritisoida sitä, että selvyyttä ei ollut tarpeeksi, virallisia tuloksia ei ole vielä julkaistu ja eilen opposition mm, edustajat pyysivät uudelleen laskentaa kolmessa toista vaalipiirissä. viidessä vaalipiirissä viranomaiset totesivat, että tuloksen antaminen oli mahdotonta ja ähm, laskenta tulisi suorittaa uudelleen. Tällä huomiolla annan nyt äh, Pavel Kovalle puheenvuoron, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. 6 września e, konferencja przewodniczących zdecydowała o wysłaniu rozszerzonej Syyskuussa puheenjohtajakokous päätti lähettää laajennetun valtuuskunnan, jossa oli 15 parlamentin jäsentä Ukrainaan valitarkkailutoimiin ja minä johdin tämän valtuuston äm, työvaliokuntaa äh, Juan Fernandez Lupiralin, Gallerin ja Rebecca Harsin kanssa – Ähm, valtuuskunnan johtajat menivät Kievin, kaikki eivät päässeet paikalle, mutta haluaisin korostaa sitä, että äh, valmistelu työ oli erittäin tärkeää, sillä me pystymme puhumaan eri poliittisten puolueiden edustajina ja monet järjestöt olivat menestyksekkäästi mukana ODIR vaalitarkkailutyössä. Yhteistyö oli itse asiassa erittäin hedelmällistä ja positiivista. Me saimme ennen vaalia aikaan poliittista tunnustusta vaalitarkkailulle. Me olimme myöskin mukana yhteisseminaarissa joka oli myöskin osa tätä vaalitarkkailutyön valmistelua. Voisin nyt kertoa teille yhteenvedostamme. Minä puhuessani valtuuskunnalle sanoin, että uusi vaalilainsäädäntö hyväksyy sen, että sekä hallitus että oppositio vuonna 2011 voisi esitellä uuden vaalijärjestelmän puolet paikoista jaettaisiin enemmistö äänellä ja me olimme tuolloin sitä mieltä, että tämä aiheuttaisi ongelmia ja näin todellakin tapahtui. Haluaisin korostaa sitä, että äänestyssäännöt eivät toimineet. Lains, sekä lainsäädännön että sen toimeenpanon kohdalla me kiinnitimme paikallisten vaalilautakuntien huomioon siihen, että äm, epäselvyyttä esiintyi keksittyjä puolueita esitettiin ja ne pystyivät osallistumaan komiteoiden työhön. Todellisella puolueella Svobodan vapaus ja UDAR-puolueella ei ollut todellista mahdollisuutta osallistua työhön, siis näillä puolueilla, jotka todella liittyivät, jotka todella olivat ehdolla vaaleissa, niillä ei ollut mahdollisuutta olla vaalikomiteossa töissä ja myöskin äh, media oli, ei ollut tasapuolinen. Oppositio sai vaali aikaa medioissa, mutta tasapuolisuuden suhteen oli ongelmia. Me kiinnitimme tähän jo aikaisemmin huomiota. Me odotimme, että nämä ongelmat vaikuttaisivat vaalien tulokseen. Mitä tulee varsinaiseen vaalitarkkailuun, se aloitettiin Strasbourgin täysistunnon viikon jälkeen. Me kaikki äh, allekirjoitimme toimintatapasäännöstön Euroopan parlamentin äh, jäsenten toimintatapasäännöstön. Kaiken kaikkiaan vaalitarkkailu työ sujuu erittäin hyvin. Tämä koskettaa myöskin muitakin ähm, ähm, järjestöjä, jotka sitä olivat harjoittamassa, kuten ODIR, ETY, NATO ja Euroopan neuvosto. Haluaisin korostaa tätä asiaa, sillä ellemme olisi olleet yhdessä tekemässä tätä työtä, emme olisi voineet tehdä yhteistä johtopäätöstä vaaleista, eikä meitä olisi, oltaisi kuultu Ukrainan suhteen meidän täytyy pitää mielessämme, että Ukrainalla on toiveita liittyä Euroopan unioniin ja siksi meidän täytyy olla heidän suhteensa erittäin tiukkoja, kuten me olemme äh, oman toimintamme suhteen hyvin ankaria. Ja tässähän on äh, kyseessä Etyj jäsenmaa, joka tulee toimimaan puheenjohtajana lähitulevaisuudessa ja siksi tämä tilanne on erittäin vakava. Tämän vuoksi minä toivoisin, että meillä olisi rakentava lähestymistapa ja reaktio tähän vaalitarkkailu äh, valtuuskunnan raporttiin. Minä käsittelin näitä asioita tänä aamuna toisella foorumilla, jossa muita vaalitarkkailutyön tekijöitä oli läsnä. Me olimme Kievissä, Petrosen Levovsissa ja muissa kaupungeissa ja kylissä paikalla, emmekä vain kaupungeissa, mutta muillakin äänestyspaikoilla, kaupunkien ulkopaikoilla, ulkopuolella äänestysvilkkaus oli erittäin korkea, 60 prosenttia korkeampi kuin monissa Euroopan unionin maissa, mutta se oli matalampi kuin edellisissä vaaleissa, jolloin se oli 62 prosenttia. Ukrainalaiset olivat erittäin kiinnostuneita näistä vaaleista, sillä paljon vaalitarkkailijoita oli äänestyspaikoilla läsnä. Ja me kansainväliset tarkkailijat Saimme erittäin lämpimän vastaanoton. Meillä ei ollut mitään ongelmia. Meidät hyväksyttiin kansainvälisenä tarkkailijoina paikalle. Nyt tuloksiin, mitä tulee vaalilainsäädäntöön. Meidän arviomme on hyvin kriittinen. Siinä on paljon puutteita, jotka aiheuttivat paljon kielteisiä seurauksia vaaleja edeltävän ajan suhteen. paljon negatiivisia tapahtumia sattui. Ehdokkaat eivät saaneet tasapuolista kohtelua. Ja sitten vielä toinen asia, josta on paljon keskusteltu, tuomioistuinten työ. Kaksi oppositiojohtajaa ei voinut osallistua vaaleihin, Julia Tumashenko ja Juri Lutsenko. mitä sitten tulee varsinaiseen vaalipäivään, me havaitsimme, että äänestys oli järjestetty hyvin, mitään suuria häiriöitä ei esiintynyt ja äänestyslaskenta toteutettiin aluksi aivan oikein, mutta myöhemmin se vaihe, jota me emme voineet tarkkailla, aiheutti hyvin paljon epäilyksiä. Itse asiassa äänten äh, laskentaa ei ole vielä saatettu päätökseen, eikä meillä ole virallista lopullista äm, tulosta. Meillä ei ole täysiä tietoja äänestystuloksesta. Mitä tulee sitten suhteelliseen tulokseen. Tulokset vastaavat mielipidetiedusteluissa saatua tulosta. Ja tämä suhteellinen äänestys ei aiheuttanut mitään protesteja, mutta meillä oli kuitenkin hyvin paljon ongelmia noin 12 vaalipiirissä. Monet tarkkailijat havaitsivat, että monissa vaalipiireissä oli puutteita kampanja aikana ja ääniä suorastaan ostettiin. Tämähän on kansainvälisen oikeuden mukaan rikos. Kun arvioimme vaaleja, meidän täytyy säilyttää mielessämme tämä kaksijakoinen järjestelmä, enemmistö, äänestys ja suhteellinen äänestys. Tämä vaikuttaa siihen, minkälainen tulos ääntenlaskennassa oli ja meidän negatiiviseen kantaamme verrattuna muihin entisiin kommunistisen blokin maihin. Ukrainalaisilla ei vielä ole oikeutta valita. He eivät pääse täysin valitsemaan. Oppositiopuolella itse asiassa olisi paljon tukea meidän tulisi keskustella ukrainalaisten kanssa, kuten me hyvän naapurin kanssa keskustelimme. Meidän tulisi sanoa, että nämä vaalit eivät ole paremmat kuin vuoden 2007 tai 2010 vaalit. Ja koska me yhä odotamme vaalitulosta, on viitteitä siitä, etteivät asiat ole sujuneet niin kuin tulisi. Ukrainan keskusvaalilautakunta on ehdottanut, että viiden vaalipiirin kohdalla vaalit järjestettäisiin uudelleen. Voisin tätä selventää tarkemmin, jos toivotte. Meidän täytyy varmistaa, että tilanne ratkaistaan Ukrainan vaalien mukaisesti. Täytyy saada aikaan selkeä ratkaisu oikeudellisiin asioihin nojaten ja kaikki epäselvyydet tulee ratkaista tuomioistuimessa. Meillä on myöskin kysymyksiä liittyen vallainsäädäntöön. Meidän täytyy muistaa, että me olemme osa yhtä ryhmää Etyjin alla ja Ukrainahan on ilmaissut toiveita liittyä Euroopan unioniin. Ja sitä paitsi ukrainalaisethan haluavat äänestää ja äänestävät suuresti eurooppamielisiä puolueita. Kiitoksia ennen kuin annan puheenvuoron kollegoille, jotka ovat pyytäneet sitä. Muistutan teitä siitä, että teille on jaettu valtuuskunnan kertomus, jos haluatte siihen tutustua. Herra Gaaler ensimmäisenä. Te olette varapuheenjohtaja valtuuskunnassa. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin käyttää tämän tilaisuuden kiittääkseni valtuuskuntamme puheenjohtaja Pavel Kovalia, ei pelkästään tästä raportista, jonka hän juuri antoi, vaan myös hyvästä yhteistyöstä. Ja nähdäkseni hän on myös hyvin merkittävällä tavalla myötävaikuttanut siihen, että näiden neljän perusdelegaation kanssa yhdessä ja myös Odian kanssa, Odihoara kanssa olemme pystyneet substantiaalisesti arvottamaan ja arvioimaan tätä vaaliprosessia. Mielestäni meidän pitäisi aina puhua vaaliprosessista kokonaisuutena. Me itse olimme lyhyen aikavälin tarkkailijoita, eli viimeiset kaksi päivää ennen vaaleja ja itse vaalipäivän näimme omin silmin. Ja tässä alleviivaan sitä, mitä täällä on jo sanottukin, asiat menivät pääosin korrektisti, kenties jopa hieman liian byrokraattisesti. Omassa vaalihuoneistossamme vasta puolitoista tuntia vaaliaikojen jälkeen jälkeen oltiin siinä tilanteessa, että voitiin avata ensimmäinen vaaliuurna. Meillähän silloin ens, lähes kaikki äänet on jo laskettu, mutta tämä oli tämä byrokraattinen aspekti. Muutoin kaikki se, mitä näimme, myös äänten laskenta, tapahtui transparentisti ja ainakin siellä, missä me oltiin, pystyttiin näkemään, kuka oli äänestänyt ketäkin ja tulosten eteenpäin. Viestiminen oli varmasti myös moitteetonta. Se, mitä emme voineet silmin nähdä, mistä, mistä saimme uskottavia raportteja muilta tarkkailijoilta, oli sitten tämän äänten laskennan ja ääntien yhteenlaskeminen niissä vaalipiireissä, joissa kuitenkin sitten saattoi syntyä tilanteita, joissa jotkut ö, laskijat eivät olleet henkilökohtaisesti kovin ilahtuneita tuloksesta ja saattoivat sitten jopa pelästyäkin. Siksi meni aika kauan ennen kuin tiedot saatiin syötettyä tietokoneisiin ja osin julkistettiin vasta päiviä myöhemmin. Minä alleviivaan ja tuen kaikkia kritiikkikohtia, mitä tässä oli. En halua niitä toistaa. 21 vuotta Neuvostoliiton romattamisen jälkeen on mahdollista pitää puhtaat vaalit, jos poliittinen tahto vain löytyy. Mutta kun me näitä puutteita jouduimme toteamaan, minä lähden siitä, oletan, että poliittista tahtoa ei ollut siinä määrin, että vaalit olisivat voineet olla täysin puhtaat, mutta älköön tämä estäkö meitä käynnistämästä ja jatkamasta poliittista dialogia ja yhteistyötä Ukrainan kanssa ja myös tehostamasta sitä. Yksi asia meidän täytyy tehdä aivan selväksi, ja tämä on minullekin tärkeää. Me tarvitsemme tässä valiokunnassa ja tässä parlamentissa meidän ei tarvitse mennä sellaiseen vaihtoehtoon, joka on että sellainen, että voi, jos me nyt liian ankarasti kritisoimme, niin sitten me annamme ymmärtää, että emme halua enää tehdä yhteistyötä heidän kanssaan. Minun oma ö, uhkaukseni on se, että haluan vahvistaa yhteistyötäni Ukrainan kanssa. Tämä saattaa olla enemmän uhkaus kuin se, jos sanoisimme, että antaa asioiden mennä eteenpäin niin kuin ne nyt ovat. Eli mielestäni meidän täytyy vetää ukrainalaiset lähemmäs meitä ja tehdä vielä enemmän yhteistyötä ja, ja siten tehdä yhä velvoittavammiksi ne arvot, joiden takana me seisomme. Enkä usko, että löydämme Ukrainasta juuri ketään vastuullisessa asemassa olevaa, joka olisi jotenkin iloinen siitä, että mentäisiin taas Moskovan helmoihin – ja henkilöt, jotka liitetään Moskovaan tai katsotaan Moskovalla läheksi Hazarov tai Redov tai joku muu. Mehän emme ensinnäkään tiedä, ovatko he seuraavassa hallituksessa tai hallinnossa, enkä sitten toisaalta usko, että heillä olisi mahdollisuutta saavuttaa enemmistöä, jos he tällaista Moskova-agendaa ikään kuin noudattaisivat. Eli mielestäni me voimme oikein hyvällä tavalla tai oikein hyvin soveltaa omia standardeja demokraattisten vaalien suhteen. Eli käyttää samoja kritiikkiä kuin muutenkin USZEssä tai, Euro- tai OECDssä ja Euroopan neuvostossa. Ja te- täytyy tehdä selväksi myös se, että haluamme auttaa heitä toimimaan vielä paremmin seuraavissa vaaleissa. Suosituksista tulee varmaan aika yksityiskohtaisia ja sitten meidän täytyy tietysti olla sen takana, mitä OECD tässä esittää, että kaikki tapahtuu hyvässä hengessä ja vilpittömästi pannaan toimeen nämä suositukset. Näin. Tämä mielestäni meidän täytyy tehdä erittäin selväksi. Siis se, että me haluamme tulevaisuudessa hyvää yhteistyötä, erityisesti demokratian edistämisen alalla ja muunkin agendan suhteen, joka meillä tuon maan kanssa yhdessä on. Meidän täytyy saada aikaan sellaista edistystä, joka edistää tuota demokratisointia emmekä saa antaa politiikan mennä entistä enemmän oligarkkien haltuun. Kiitos. Grazie. Secondo intervento, collega Severin. Kiitoksia sitten kollega Severin. Seuraavat puheenvuorot pitäisi pitää kahdessa minuutissa. Kiitoksia. Uh, thank, you, thank you, Mr. Chairman. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Minä tuen täysin raporttia, jonka meidän äh, valtuuskuntamme puheenjohtaja esitteli. Minäkin olin mukana tässä työssä ja minä tuen hänen huomioitaan, joita hän teki tilanteesta Ukrainassa ja erityisesti tämän raportin sisältöä, raportti, jonka me olemme antaneet tämän vuoksi. Minä en mene nyt yksityiskohtiin tai toista tosiasioita. Minä haluaisin vain tässä tehdä neljä poliittista huomiota. Aluksi haluaisin vain huomauttaa että me olemme keskustelleet vali-prosessin puotteista Ukrainassa ja samaan aikaan me olemme kuulleet, että CNN ja Euronews ovat raportoineet Floridassa äänestysongelmista. Kaikkialla on kuitenkin ongelmia, joten siirtykäämme nyt Ukrainaan. Minulla olisi muutamia hyvin nopeita huomioita. Ensinnäkin Euroopan unioni äh, toteaa, että huom- puutteita oli olemassa, mutta meidän tulisi rationaalisesti ja positiivisesti käsitellä näitä huomioita ja meillä tulisi olla järkevä rakentava suhteellinen reaktio, jotta me emme saattaisi tilanteessa sellaiseksi, että oppositio muuttuisi radikaalimmaksi. Toinen huomio, Euroopan unionin ei pitäisi aiheuttaa sellaista tilannetta, että Euroopan unionin ja Ukrainan kumppanuussopimuksen suomia välineitä ei voitaisi käyttää. Ja kun me haluamme tukea geopoliittisia ja taloudellisia etujamme, joihin varmasti kuuluu se, että meidän arvojamme ja standardejamme tuetaan. Seuraavaksi Euroopan unionin ei tule työntää Ukrainaa erilleen mm, geopoliittiseen tilanteeseen, jossa se on erillään Euroopan unionin eh, kehityksestä, eikä Euroopan unionin tule tuottaa pettymystä ukrainalaisille, jotka huolimatta näistä puutteistaan eh, vaali menettelyssä ovat ilmaisseet selkeästi tukensa eurooppalaiselle integraatiolle maansa kohdalla ilman sitä mitään positiivista eikä kestävää saada rakennettua. Toivon, että kaikki se, mitä me nyt sanomme tästä lähtien, on jotakin, mikä ottaa huomioon nämä tarpeet, nämä Euroopan unionin tarpeet. Kiitoksia. Kollega Corazza Bildt. Eh, Seuraavana Corazza Bildt, valtuuskunnan jäsen. It was really a great pleasure to be part of uh, Pavel. Kiitoksia puheenjohtaja. Oli todellakin suuri ilo olla mukana tässä Pavelin valtuuskunnassa tarkkailemassa Ukrainan vaaleja ja me kaikki annoimme täyden tukemme. Prosessi oli täysin avoin ja transparentti ja me kaikki olimme yhdessä tukemassa OECDn Euroopan neuvoston, Naton ja Euroopan parlamentin yhteistä julkilausumaa. Ja tämä on meidän julkisesti yhdessä ottama kantamme ja toivon, että tämä parlamentti edelleen tukee sitä, että voimme kiinnittää huomiomme puutteisiin, joita Ukrainan vaaleissa vielä oli. Tässä oli, vaalipäivä oli rauhallinen ja äänestäjillä – oli mahdollisuus äänestää eri puolueiden välillä. Äänten laskentaa arvioidiin vaalien jälkeisenä päivänä, mutta koska kyseessä on vaaliprosessi, kuten kuulimme, valitettavasti olemme vaalien jälkeen saaneet nähdä, että tilanne on huonontunut. Äänten on edelleen menossa eikä ääntenlaskentaa voikaan ehkä arvioida yhtä positiiviseksi kuin me äänten jälkeisenä päivänä teimme, kun Pavel jo kuvaili hyvin kattavasti vaaliprosessin puutteita. Haluaisin kiinnittää huomiota siihen, miten voisimme parantaa meidän missiomme uskottavuutta. Meidän on edelleen oltava yhtenäisiä ja tukea yhteisiä kantoja. Meidän ei pidä antaa mahdollisuutta väärin ymmärtää tai manipuloida tai väärinkäyttää Euroopan parlamentin tai, muiden, tai tarkkailijoiden ylimalkaan uskottavuutta on myös tärkeää erottaa vaaliprosessi pitkän tähtäimen suhteista EUn ja Ukrainan välillä, joka on niin lähellä meidän sydäntämme. Tilanne on edelleen hyvin epämääräinen ääntenlaskenta jatkuu ja meidän täytyy edelleen olla hyvin vahvasti sitoutuneita seuraamaan, mitä siellä oikein tapahtuu, jotta näemme, mitä oikein tapahtuu. Meidän ei pidä nyt kiirehtiä tekemään hätäisiä johtopäätöksiä. Meidän missiomme on puolueeton missio, se on vaalitarkkailutehtävä. tehtävä. Me emme vertaile Floridaan, Venäjään emmekä Valko-Venäjään, vaan kansainvälisesti tunnustettuihin standardeihin siitä, mitä demokratia on. Demokratia ei voi räätälöidä. Minä toivon, että voimme saada tästä parlamentista hyvin vahvan tuen vaalitarkkailutyölle. Kiitos. Kiitoksia seuraavana Herra Neuser. Vielen, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Auch ich war äh, Mitglied. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olin tuon valtuuskunnan mukana ja voin allekirjoittaa kollegan raportin. Mielestäni EUna meidän pitäisi nyt suhteissamme Ukrainaan panostaa pieniin yhteistyöaskeliin. On edelleen olemassa avoin ikkuna positiivisille uudistusaskelille, sillä taloudellinen ja sosiaalinen tilanne Ukrainassa on todella surkea, joten muutoksia todella tarvitaan. EUn Ukraina-suhteiden, EU ja Ukraina välisten suhteiden kohdalla on tärkeää paitsi sopimuksen allekirjoittaminen, myös se, että laskemme odotuksia. Me tarvitaan suurempaa poliittista tahtoa ja rakenteita, eikä tällä hetkellä Ukraina ehkä pysty näihin asioihin. Meidän täytyisi joillakin rajatuilla alueilla pyrkiä saamaan aikaan hyvää kehitystä, esimerkiksi viisumivapaustoimenpideohjelma, jonka Ukraina on implementoinut 2010 Ehkä tämä voisi olla ensimmäinen, eh, tämä ensimmäinen vaihe tuon suunnitelman toimeenpanossa voisi, voisi ö, eh, tulla päätökseen tulevina kuukausina. Toiseksi EUn pitäisi yhteistyötä Ukrainan kanssa Euroopan energiayhteistyö puitteissa vahvistaa ja meidän pitäisi käyttää itäisen kumppanuuden antamia mahdollisuuksia intensiivinen dialogi Ukrainan yhteiskunnan kanssa olisi meille kaikille hyvin myönteistä. Viimeinen asia vielä tästä vaalitarkkailumissiosta ja Timoshenkon ja Lutsenkon vapautumista vaativan, vaativien henkilöistä. Tämä ei mielestäni ole hyvä. Parlamentin tehtävä on taistella vaalivilppiä vastaan ja noista muista asioista voimme sitten keskustella erikseen täällä parlamentissa totta kai. Kollega Siviec. Kiitoksia sitten kollega Siviec. bardzo. E, e, chcę dołączyć się do e, tych słów. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin yhtyä niihin puhujiin, jotka antavat tämän tehtävän mm, valtuuskunnalle. Tämä oli hyvin vaikea tehtävä. Täällä oli paljon tunteita mukana. Keskustelimme Ukrainasta koko vuoden ennen vaaleja, enkä halua nyt toistaa kommentteja, jotka täällä on jo esitetty, mutta haluaisin sanoa, että vaaleja voidaan verrata esimerkiksi auton tekemiseen. Se on tekniikkaa. Vaali tekniikka oli erittäin huono. Se oli todella kaukana täydellisestä. Ja vaali kampanja. Siinä ei noudatettu sääntöjä, kun ajatellaan hallinnon toimintaa ja median ja äh, rahoituksen tilannetta, mutta se kuitenkin toimii ja ukrainalaiset saivat valita ne henkilöt, jotka he halusivat valita 20 puolueesta, he valitsivat viisi ja tämä osoittaa, että ukrainalaiset ovat kypsiä äänestäjiä. Tulos osoittaa, että ukrainalaiset olivat päättäväisiä tekemään valinnan. Nyt meillä on tämä tuote, joka on siis tulosta tästä epätäydellisestä teknologiasta. Ja vaalien tulokset eivät ole täydellinen tuote. Mutta kyseessä on kuitenkin sellainen tuote, joka voi toimia jollakin tavalla. Tärkeimmät paik- paik- puolet ovat tyy- tyy- tyytyväisiä. Alueiden puolue on tyytyväinen, ei ole tyytyväinen, koska se ei saanut sitä enemmistöä, minkä se halusi. Myös oppositio on tyytymätön, koska se halusi osoittaa olevansa parempi kuin alueiden puolue. Oppositiopuolue taisteli urheasti, vaikka eh, sen johtaja oli vankilassa. Kyseessä oli ikään kuin kansanäänestys koskien sitä, että Julia Timoshenko on vangittuna. Madam Gomez, so please give me at least 34 seconds, Mr. Chairman, and then I, I'm, really... Antakaa minulle ainakin 35 sekuntia, hyvä puheenjohtaja, sitten minä päätän. Weszły dwie nowe partie, jedna, która jest dla mnie czymś... Uudet e, parlamenttiin e, tulet puolueet, e, siellä oli Euroopan mielinen puolue, joka pääsi parlamenttiin, tämä on hyvin myönteistä, ja myös toinen nationalistinen ulkomaalaisvihainen puolue tuli myös parlamenttiin ja tämä tulee johtamaan ongelmiin. Meille kysymys kuuluu, ostaako Euroopan unioni nyt tämän tuotteen vaalien tuloksen, mukaan lukien kaikki ne puutteet, mitä siihen liittyy. Vai pitääkö vaalit toistaa? Minun mielestäni meidän pitäisi tehdä yhteistyötä Ukrainan kanssa. Kollega Tannock, vediamo se è diligente e bravo. No niin, Tannock, hyvä yhteenveto. Uh, Kiitoksia, minä puhun hyvin lyhyesti. Tietenkin minä tuen tätä Kovarin raporttia ja minua kiinnostaa ajatus. Siis 57 on korkea tulos. Minun maassani tämä olisi kyllä aivan ennätyksellisen matala äänestysvilkkaustaso. jos sanoa, että eri maissa on erilaisia perinteitä tämän osallistumisen suhteen. Minä tuen erityisesti ajatusta, että meidän pitäisi äh, tukea Ukrainaa. Minä teen jonkin verran arviointia. Ähm, nyt kommunistit saivat vain 123 paikkaa. Jos me tarkastelemme äh, sellaisia äänestäjiä, jo sellaisia puolueita, jotka ovat ostaneet perinteisesti ääniä, he eivät päässeet nyt rajan yli. Tämä on melko vahva viesti oppositiolle, jolla on yli 50 prosenttia. He voivat haastaa Janukovicin hallituksen parlamentissa. Minun kysymykseni Pavelille on seuraava tämä tilanne vaalipiirissä, jossa ensimmäinen suurimman äänimäärän saanut valitaan, joissa mahdollisesti joudutaan äänestys järjestämään uudelleen. Vaatisiko tämä sitä, että tämä uusinta vaatisi uuden vaalitarkkailuryhmän Euroopan parlamentista, jotta voimme taata, että se sujuu oikein? Minä olen ollut Ukrainassa kaikissa muissa ääneissä, äh, äänestyksissä tarkkailijana äh, vallankumouksen jälkeen. Tämän minä nyt joudun jättämään väliin, mutta ehkäpä jos me menemme uudelleen Ukrainaan, minä voisin tulla mukaan, voisimme tukea siellä demokraatiaa. Kiitoksia. tardi. Hyvät kollegat, valitettavasti kello on niin paljon ne tulkit lähtevät, joten voimme jatkaa keskustelua keskuudessamme. Se on toki mukavaa, mutta ei kovin tehokasta. Kollega Gaalerin pitäisi te sanoa vielä jotakin, hänellä on hurja hätä. For that. Hyvin nopeasti minä tarvitsen edes tulkkia tähän toteaisin, että minä en hyväksy yhtä eh, kollega Shivietsin tekemään huomiota. Te, te, te, mä huomioon aikaisemminkin, Elmarkin reagoi siihen silloin. tämä ajatus, että oppositiopuolueet eivät voi osallistua, koska heidän johtajansa ovat vankilassa, tämä on väärä olettamus olettamus, että nämä vaalit olisivat vapaat, kun jotkut eivät voi osallistua. Minä haluaisin kyllä sanoa, että kyllä se, se mutta asioita, jos puoluejohtaja vankilassa. Lähdetäänpä nyt kaikki tuonne baariin juomaan drinkkejä ja jatkamaan keskustelua. Protasevich, antakaa mielipiteen. Yeah, yes, yeah, but uh, I, be patient. Be, be patient. But yeah, Protasevich, but... Olkaa kärsivällisiä. I want to give in the floor and then I go back to you. Annan teille nyt puheenvuoron ja sitten palaan. Niin, kuten lupasin puheenjohtaja, niin ihan lyhyesti erityiset kiitokset Kovelille hänen työstään. Mutta kun ajattelemme Ukrainan tilannetta, joka on hyvin epäselvä, koska aamulla oppositio vastustaa vaalitulosten tunnustamista ja sitten iltapäivällä ollaankin eri linjoilla, joten minun mielestäni meidän pitäisi järjestää erityiskokous tässä valiokunnassa tai ainakin byron Ukraina-kokous, jotta saisimme käsitellyksi myös tämän poliittisen kontekstin, joka on hyvin tärkeä. You could, you can have an exchange of view on, on... Okei, okay, te voitte, te, sinä voit keskustella Brokin kanssa, joka on tämän valiokunnan puheenjohtaja. Vastasin tässä vain edustaja Gallerille. Minä en korosta, minä kuvailen vain tilannetta. Huolimatta siitä, että johtajat olivat vankilassa, oppositiot oli tarpeeksi vahva osallistumaan vaaleihin ja sai hyvän tuloksen. Huolimatta tästä Julia Tymoshenko protestoi tätä vastaan, niin viime vuonnahan me teimme hänen suhteensa monia päätöslauselmia parlamentissa. Mutta huolimatta tästä tilanteesta häntä käytettiin tärkeänä symbolina, vaikka hän oli vankilassa. Minä vain halusin kuvata tätä tilannetta sellaisena kuin se oli. Kiitoksia. Thank you, colleague. With your permission, I have a need. Kiitoksia, kollega. Pyytäisin, että päästäisitte minut kotiin. Dwa słowa e, na temat. Meillä ei ole enää tulkkausta. Tulkkaus on nyt loppu. Kiitoksia kaikille.